Good afternoon everybody. Good afternoon colleagues. Hyvää iltapäivää kaikille. Hyvät iltapäivää kollegat. Puheenjohtajamme on tällä hetkellä estyneenä, joten minä toimin täällä nyt väliaikaisesti puheenjohtajana tämän iltapäivän aikana. Meillä on täällä tärään, erittäin tärkeitä vieraita. Haluamme kuulla hänen näkemyksiään ja Meillä on sitten tämän jälkeen tilaisuus esittää heille myöskin kysymyksiä. Sitä ennen kuitenkin Hyväksykäämme estyslista. Hyvätä kollegata. Kohta kuusi estyslistalla koskee niitä parannuksia, joita tarvitaan oikeudelliseen asetukseen asiakirjoihin pääsyn osalta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Tämä on lykätty tunnemmaksi, koska esittelijä vielä puuttuu. Poliittiset ryhmät ovat päättäneet, että voimme äänestää tästä seuraavassa täysistunnosta, tai sitä seuraavassa, mikä tarkoittaa sitä, että live-valiokuntamme voisi uudelleen tarkastaa asiaa vielä. Kohta viisi sitten. Parlamentin oikeuden yksikkö tulee esittämään oman näkemyksensä ennen äänestystä, eli vastalauseita ole esityslistalle. Katson, että esityslista on näiden muutoksineen hyväksytty. Hyvä. Sitten meillä on yksi ilmoitusasia. Tämä koskee esittelijöiden nimittämistä. Koordinaattoreidemme suositukset ovat seuraavat perusoikeusmietinnön Siis perusoikeudet ensi vuonna 2009. Tämän osalta minulle suositeltiin, että esittelijänä toimisi, ja koordinaattorit esittivät, että minä toimisin esittelijän tässä asiassa, eli vastalause niin Katson, että tämäkin ehdotus on hyväksytty. Hyvä. Nyt sitten voimme aloittaa varsinaisen esitystä käsittelyn, eli Ruotsin neuvoston puheenjohtajuuskauden johtopäätökset ja yleiskatsaus oikeus- ja sisäasioiden alalla on aiheena. Ruotsin oikeusministeri Rova Beatrice Ask on paikalla kuultavana. Pyydämme, että hän pitää ensin lyhyen alustuksen aiheesta. siitä, miten Ruotsi katsoo onnistuneensa puheenjohtajakaudellaan. Tietystikin taustalla on myöskin 82-sivuinen Tukholman ohjelma. Muistuttaisin kollegoita siitä, että rouva Aska vastaa perusoikeuksista, sisä- ja oikeusasioista, joten nämä ovat niitä seikkoja, joita voi ottaa käsittelyn kysymysten yhteydessä, mikäli teillä on kysyttävää muista aiheista, niin jättäkää nämä kysymykset tuonemmaksi, koska neljästä eteenpäin täällä on maahanmuutto- ja turvapaikka vastaava ministeri Tobias Pilström, mutta nyt ensin Rova Ask, olkaa hyvä. Kiitoksia Rova puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet. No siinä kolme kuukautta sitten olin täällä Libevaliokunnassa selvi edistämässä Ruotsin prioriteetteja vapauden, oikeudenmukaisuuden ja tur- turvallisuuden alueella. Ja sen jälkeen on tehty intensiivistä työtä ja käyty tiiviitä keskusteluja. Ja on nyt aika minun selvittää, mitä oikeus- ja sisäasioiden alueella on saatu aikaan Ruotsin puheenjohtajakaudella. Ruotsi on asettanut äh, oikeus- ja sisäpoliittiset kysymykset korkealle prioriteettilistalle ja me olemme pyrkineet takaamaan turvallisuuden ja pyrimme luomaan toimenpiteitä, jotka suojavat yksilöllisen kansalaisuuden asemaa ja yksilölliset kansalaiset ovat prosessioikeuksien ja rikoksen uhrien oikeuksien tapauksissa olet olleet hyvin tärkeitä ja jo pitkään. Kansalaisuus näkökulma on ollut myöskin selkeä osa työtä Tukholman ohjelman puitteissa. Sehän pohjautuu komission tiedonantoon, kuten myös näkemyksiin, joita kansalliset parlamentit ovat esittäneet, Euroopan parlamentti myös, kansalaisyhteiskunta, toimielimet ja kantoja on myös tullut intensiivisissä neuvotteluissa jäsenvaltioiden kanssa. Minä ja kollegaani Thomas Billström otimme osaa keskusteluun koskien parlamentin päätöslauselmaa liittyen Tukholman ohjelmaan 4. marraskuuta. Ja, ja nämä näkemykset on monessa suhteessa otettu huomioon Tukholman ohjelmassa. Meillä oli tärkeä keskustelu oikeudessa asian kysymysten neuvostossa ensimmäinen toinen joulukuuta keskusteltiin Tukholman ohjelmasta. Ja periaatteessa me olimme asia sisällöstä samaa mieltä mukaan lukien ne avoimet kysymykset, jotka kykenemme ratkaisemaan. Ja nyt on vielä keskustelussa neuvossa ja sitten lopussa se pitäisi tulla hyväksytyksi 10.11. joulukuuta Euroopan neuvostossa. maailma pyrkii avoimempaan, turvallisempaan Eurooppaan, jossa yksilön oikeuksia suojellaan. Kansalaisnäkökulma oli lähtökohtamme ja me pyrimme parempaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden kesken luodaksemme turvallisemman Euroopan ja suojaten yksilön oikeuksia. Siksi ohjelmassa kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, että Euroopan pitäisi mahdollisimman nopeasti liittyä Euroopan ihmisoikeusperuskirjaan. Ja tästähän me keskustelemme puheenjohtajan kanssa ennen kokoista. Tämä ei ole ihan yksinkertaista, mutta on erittäin tärkeää, että tämä toimenpide tehdä mahdollisimman nopeasti ja minä lasken parlamentin voimakkaan tuen varaan, mitä sitten tulee rajat ylittävän rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Haasteet ovat suuret. Me emme antaa kansallisten ja viranomaisrajojen estää rikoksen torjuja toimimasta tehokkaasti. Me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Tukaman ohjelmassa tähdätään kehittyneeseen poliisiyhteistyöhön ja tehokkaaseen tiedon ja kokemuksen vaihtoon näiden ongelmien ratkaisuksi. Tiedonvaihtoon täytyy täyttää perustavat tieto- ja yksilön suojavaatimukset. Tietoa pidä kerätä enempää kuin sitä tarvitaan, eikä sitä pidä säilyttää pitempään kuin sitä tietoa tarvitaan. Meidän täytyy luoda turvallinen Eurooppa, jossa rajat ylittävää rikollisuutta vastaan tässä lailla tehokkaasti saamaan aikaan, kun yksilön oikeuksia suojellaan. Periaate vastavuoroisesta hyväksynnästä, sen pitää olla oikeusyhteistyön periaate, tämä ohjelmassa lyödään lukkoon, jotta jäsenvaltiot tunnustaisivat ja täytäntöpanisivat muiden valtioiden tuomioistuimen päätöksiä, täytyy oikeusjärjestelmien välillä vallita monenvälinen luottamus. Yksi tapa luoda sitä on lisätä tietoja kunkin maan oikeusjärjestelmästä. Ja ohjelmassa ehdotetaankin, että koulutuspanostusta lisätään ja että olisi syyttäjille tuo, tuomarille vaihto ja että vahvistettaisiin olemassa olevia verkostoja. Toinen luottamusta luova toimenpide on se, että haastetoille on yhteistä yhteisiä oikeuksia liittyen esimerkiksi tulkkauksiin ja käännöksiin, ja Tukaman ohja- ohjelmassa on tiekartta, joka askelittain antaa parempia yhteisiä prosessioikeudellisia takeita. Myös rikoksen uhrit täytyy, heistä täytyy huolehtia oikealla tavalla. Tokaman ohjelmassa on muun muassa selkeä rikoksen uhrinäkökulma, joka on osittain uutta yhteistyössä. Puheenjohtajakaudella olemme tehneet kaikkemme, jotta Tukaman ohjelma vastaisi kansalaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Me olemme halunneet kunnianhimoista, konkreettista ohjelmaa, jossa on selkeät prioriteetit, ja uskon, että ohjelma vastaa vaatimuksia. Me odotamme nyt, että tämä ohjelma hyväksytään Euroopan neuvostossa joulukuussa. Neuvoston jälkeen komission ja Espanjan puheenjohtajamaana on tartuttava ohjelman toteuttamisohjelmaan ja Euroopan parlamentin rakentavalla yhteistyöllä tulee olemaan tärkeä merkitys tässäkin yhteydessä. Kunnianarvoiset jäsenet, Tukamaan ohjelmasta käsin me olemme puheenjohtajamaana tarttuneet useampaan asiaan, mukaan lukoen prosessioikeudellet, näkökulmat valtioikeudellisissa kysymyksissä. Ruotsi on sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä jäsenmaiden aloite, joka liittyy oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin. Yhteispäätösmenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentti tulee olemaan tärkeä yhteistyökumppani. Ja odotan jatkoyhteistyötä tämän asian puitteissa. Mitä ihmiskaupan vastaiseen taisteluun tulee, Ruotsi on erityisesti keskittynyt ää, ihmiskauppaan EUn ulkosuhteissa. Meidän täytyy olla yhteistyössä lähde- ja transitmaiden kanssa. Meillä on toimintakeskeinen paperi, joka hyväksyttiin ensimmäinen joulukuuta neuvostossa, ja se näyttää suuntaa vastaiselle työlle. Neuvostossa oli myöskin laaja yhteisymmärrys neuvotteluista liittyen uuteen puitepäätökseen, joka koskee ihmiskauppaa, jossa tulee olemaan määräyksiä ihmiskaupan laajennetusta kriminalisoinnista, tiukemmat rangaistukset ja parempi suoja rikoksen uhreille. Lissabon sopimuksen voimanastumisen myötä tämä sopimuksen täytyy olla pohja ihmiskauppadirektiiville ja tästä jolleen yhteispäätösmenettelyn puitteissa ollaan yhteistyössä parlamentin kanssa. Mutta ihmiskaupan vastainen taistelu ei voi odottaa. Ja olen nähnyt, että parlamentin jäsenet ovat erinomaisen omistautuneita ihmiskaupan vastaiselle taistelulle. Toinen prioriteettikysymys Ruotsille on ollut taistelut lapsipornografiaa ja muuta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Tässä tarvitaan rajat yrittäviä uuden aikaisia lähestymistapoja rikollisten vastaisissa toimissa. Me olemme pyrkineet oikeudellisiin puitteisiin ja siihen, että direktiivi hyväksyttäisiin Ruot- Espanjan puheenjohtajakaudella. Pyrimme myöskin ta- yhteistyöhön internet lapsipornografian vastaan. Pankkien ja internetpalveluiden tarjoajien pitää olla yhteistyössä, jotta lapsipornografian oston yhteydessä tapahtuvat ostotapahtumat estettäisiin. Tästä oli yhteistä ymmärrystä lokakuun ministerikokouksessa. Meidän täytyy myös paremmin taistella rikoksia vastaan EUn sisällä. Ja kun viestintäyhteydet parantuvat, myös rikollisten on helpompi ylittää rajat. Ja meidän yhteinen vastuumme on helpottaa viranomaisten keinoja taistella rikosta vastaan raja, silloin, kun se ylittää rajat. On tärkeintä suhtautua tiedonvaihtokysymykseen kokonaisvaltaisesti. Meidän pyrki olemaan toimintaohjatainen ja kustannustehokas toiminta, joka johtaa tehokkaaseen ja turvalliseen tiedonvaihtoon. Ja tähän kuuluu myöskin vaatimus tietosuojasta ja yksilön tietosuojasta. Ruotsin aikana tehty aloite ja neuvoteltu tiedonkäsittelystrategiasta liittyen EUn sisäiseen turvallisuuteen. Tämä strategia hyväksyttiin 13. marraskuuta neuvostossa. Pyrkiessämme terrorismin rahoitamisen ehkäisyyn osana kansainvälistä vastuuta, siinä vaaditaan solidaarisuutta ja yhteistä terrorismin vastaista toimintaa ja puheenjohtajamaa on unionin puolesta neuvotellut aikarajoitetusta sopimusta Yhdysvaltain kanssa, joka koskee SWIFTin tietojen käyttöä ja, ja tämä tulee pian asetettavaksi Euroopan parlamentin hyväksyntään. Sopimus on aikarajoitettu ja kestää yhdeksän kuukautta ja jo ensi vuonna voidaan sopia pysyvästä äh, sopimuksesta yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa. Ruotsi on myöskin pyrkinyt lisäämään tiedonvaihdon laatua EU:ssa. Lokakuun ministerikokouksessa olimme samaa mieltä puitepäätöksestä, joka liittyy rikostutkimuslaboratorioihin. Ja niiden täytyy olla korkealaatuisia, kun ne osallistuvat rikostutkintaan EUn puitteissa. Neuvosto on päättänyt, että luodaan EUn järjestelmä huumeiden profilointiin, mikä helpottaa ää, viranomaisten huumetakavarikointia vertailuja eri maissa. E, e on lyhyessä päässyt pitkälle yhteisen lainsäädännön hyväksymisessä rikoksen vastaisessa taistelussa, mutta Toimivan yhteistyön ennakkoehto on, että jäsenvaltiot luottavat toisiin, toistensa oikeuslaitoksiin. Siinä vaaditaan sitä, että poliisit, syyttäjät ja tuomarit alkavat puhua toisilleen suoraan, vai rajojen ylikin. Tukholman ohjelma liittyykin kunnianhimoisia tavoitteita poliisien, tuomareiden ja syyttäjien koulutukseen ja virkavaihtoon. Eurooppa on osa Euroopan poliisiyhteistyötä ja ja Haagissa järjestimme epämuodollisen ministerikokouksen, jossa keskusteltiin lähemmin yhteistyöpotentiaalista. Vuoden vaihteen Europol-päätökseen liittyen olen, että, että, että tämä merkitys tulee lisääntymään ja lisääntynyt jos, että poliisit olisivat paremmin yhteistyössä, jos että tulee yhteinen neuvottelupöytä. Syksyn aikana Ruotsi on edustanut EUta ministerikokouksessa strategisten kumppaneiden kanssa. Meillä on ollut Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa ja Läntisellä Valkanilla neuvotteluja ja ministerikokouksessa Yhdysvalloissa hyväksymme yhteinen Washingtonin julkilausuma, joka lyö puitteet Atlantiselle yhteistyöllä oikeus sisäalueella seuraavan viiden vuoden aikana. Ja EU ja Yhdysvallat olivat yksimielisiä raskareja yrittävän rikollisuuden vastaisessa taistelussa, kuten ihmiskaupassa, ihmissalakuljetuksessa, lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä ja humerikoksissa mukaan lukien vahvistettu yhteistyö yksilösuojaa kunnetaan. Hyvä puheenjohtaja, tässä on osa neuvoston saavutuksista tältä syksyltä. Tämä on ollut jännittävä, intensiivinen syksy. Paljon työtä me olemme tehneet neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa. Toivon, että esitys, edistysaskeleet, ne jotka olemme yhdessä saavuttaneet Ruotsin puheenjohtajakaudella, johtavat avoimempaan, turvallisempaan Eurooppaan kansalaiselle. Ja minä toivon, kansalaiset tulevat huomaamaan, että näin tämä on saavutettu. Kiitos. Thank you, Mrs. Ask. I do believe that, that... Kiitoksia. Uskon todellakin, että teidän puheenjohtajakautenne on ollut äärimmäisen merkittävä. Teillä on hyvin paljon työtä ja me arvostamme erittäin paljon sitä, että olet tähän olet kuitenkin parlamentin pakeilla, kun teitä on pyydetty. Hyvin moni kollega on pyytänyt jo puheenvuoroa. Herra Busutol voi puhua ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset teille, hyvä ministeri, esityksestänne. Todellakin haluaisin käyttää nyt puheenvuoron kiittääkseni teitä te- tekemästänne työstä viime kuukausien aikana. Minun mielestäni tässä nyt on ollut kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin Tukholman ohjelma ja sitten toisen, toisena uuden sopimuksen voimaan astuminen. Aloitan tästä jälkimmäisestä. Kuten tiedätte, parlamenttina me hyvin optimistisesti ja positiivisesti ja suurella energialla odotamme tämän sopimuksen tuomaan muutosta, koska se tulee valtavasti vaikuttamaan kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Te kuten sanoitte, oikeus on asia, joka vaikuttaa kaikkiin suuresti ja me tulemme varmistamaan sen. Me haluamme tehdä kaikkemme, jotta parlamentilla on oma sanansa sanottavana ja me voimme muotoilla asioita, joita käsittelemme tulevina vuosina. Sitten tämä toinen asia, eli Tukholman ohjelma. Todellakin puheenjohtajakauttanne ansaitsee kiitokset siitä, että tämä on viety läpi, tai toivottavasti ainakin näin on, että se hyväksytään tulevina päivinä. Mutta jopa tässä te olette todellakin valmistelleet tietä sille, mitä seuraavina aikoina, tulevina aikoina tulemme tekemään. Tavallaan olette onnekkaita, kun olitte tässä ratin takana, kun päätimme tulevasta suunnasta. Ja tämä oli teille ikään kuin etuoikeus ja te oikein loistavasti hoiditte tämän tehtävän. Toisaalta suurena huolena ei ole pelkästään se, mitä me päätämme Tukholman oh- ohjelmassa. Ja täytyy lisätä tähän, että minun täytyy vielä nähdä tässä tämä ohjelman lopullinen versio. Vasta tänä aamuna sen sain. Toivottavasti siinä nyt ei ole liiemmin muutoksia verrattuna edelliseen versioon, jonka näin. Ehkä kenties voisitte meille hieman tästä kertoa. Ja enemmänkin siis kuin se, mitä me sanomme Tukholman ohjelmassa, sehän on itsessään jo äärimmäisen tärkeä, niin tärkeää on se, millä tavalla tämä ohjelma pannaan täytäntöön. Tämä on meille tärkeä asia, eritoten meidän nimenomaisessa ryhmässämme EPP tässä parlamentissa, joten hyvin tarkkaavaisesti tulemme seuraamaan tätä täytäntöönpanokysymystä. Sitten ohjelman erityiskohtiin uhrien, äh, rikosten uhrit ja uhrien oikeudet on sellainen seikka, johon me kiinnitämme erittäin paljon huomiota, joten me tulemme ryhtymään useisiin aloitteisiin tämän asian osalta ja myös suhtaudumme suurella mielenkiinnolla lasten oikeuksien kysymykseen. Tähänkin te viittasitte esityksessänne. Ja olemme hyvin innostuneita mahdollisuudesta tuoda enemmän Eurooppaa tälle tällä alalla. Lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä kerran. Te olette tehneet erittäin hyvää työtä ja olette myös jättäneet meille tuleviksi vuosiksi erittäin tärkeän agendan. Kiitoksia. Haluaisitteko vastata nyt heti saman tien vai otetaanko ensin useampi kysymys ja sitten voitte vastata kaikkiin yhdessä? Ihan kuinka haluatte. Voin tietenkin vastata jokaisen erikseenkin. No ehkä Ehkä kerätään useita kysymyksiä, jotka koskettelevat hieman samaa aluetta ja sitten annan teille puheenvuoron ja tilaisuuden vastata. Seuraavaksi Robosko. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag die over ditzelfde onderwerp gaat. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla olisi pienen pienen kysymyksen poikanen teille. Kuten tiedätte, parlamentissa me käsittelemme henkilöihin kohdistuvia rajoituksia silloin, kun on kyse on al Osama Bin Ladenista, muista terroristiepäilyistä Zimbabwen ja Somalian osalta niin ikään on kuultu, että komissio tai pikemminkin neuvostokin on pohtinut ja kaikki ovat samaa mieltä siitä, että nämä seikat teilläkin halutaan pitää neuvoston isyslistalla 30. marraskuutakin näistä keskusteltiin loppujen lopuksi tuossa kokouksessa päätöstä ei tehty. Minä olisin mielelläni halunnut tietää, miksi tätä asiaa ei tuotu tuolla neuvoston istuslistalle marraskuun lopulla, koska tästä asiasta on puhuttu jo pitkään ja kaikkihan näytti olevan täysin selviä. Miksi sitten ei päätöstä tehty? Mrs. Hannish. Nyt äh, pyysin, että Rua Blashaw voisi estää vielä kysymyksensä. Mrs. Boskurt, can you repeat? Voisitteko, Rova Boskurta, äh, toistaa kysymyksenne, koska täällä oli tulkkausongelma ja Rova Aske ei ymmärtänyt teidän kysymystänne. Met alle plezier, voorzitter. Uh, er was een dossier en dat gaat... Kiitoksia, Rova. Uh, het dossier is duidelijk, neem ik aan. Kiitoksia, puheenjohtaja. Henkilöt, joita epäillään Talibaniin tai al jäseniksi, niin näiden osalta olin ymmärtänyt, että, tai pikemminkin neuvosto on antanut ymmärtää, että Ruotsi kaudellaan aikoi varmistaa sen, että neuvosto antaa 30. päivä marraskuuta näitä henkilöitä heihin kohdistuvia rajoituksia koskevan päätöslausuman, mutta tätä asiaa ei tuotu edes neuvoston esityksestä. Minä olisin tietää, mistä tämä johtui. Tullaanko tätä käsittelemään Lissabonin sopimuksen voimaastumisen jälkeen? Minä olisin tietää ne syyt, miksi Tästä seikasta ei keskusteltu neuvoston marraskuisessa huippukokouksessa. Rouva Heinis Blacharte, sitten ministeri voi vastata. <clears throat> ik word heel nieuwsgierig naar de vraag die net is gesteld, want ik snap hem nog steeds <laughs> niet. Maar misschien door het antwoord wel. Kiitoksia puheenjohtaja. No minäkin odotan suurella uteliaisuudella ministeri mahdollista vastausta äskeisen kysymykseen. Haluaisin kiittää teitä lämpimästi tuosta kattavasta esityksestä. En halua toistaa kaikkea, mitä herra Busutil tuossa jo toi esille, mutta erittäin paljon olette saavuttaneet tähän mennessä. Minulla on erityiskysymys, johon haluaisin vastauksen tässä on ero, eroavaisuus sopimuksen allekirjoittamisen ja sen, siitä sopimisen välillä, ja sitä paitsi tässä välillä on vielä tietty määräaika. Nyt on valittu tämä määräaika, ja älkää nyt vain sanoka minulle, että puheenjohtajavaltio ja neuvosto ovat jo pitkään sanoneet, että näinhän tämä homma hoidetaan, ja sitten lopussa tuleekin yllätys. Toivoisin, että kertoisitte minulle, minkä vuoksi olette päättäneet tällaisia määräaikoja asettaa ja nyt meidän täytyy sitten antaa omaa kantamme ja hyväksyntämme. Ja sitten tämä SWIFT-sopimus ja vastavuoroisuus, josta niin paljon aina puhutaan. Ja mitä tulee Yhdysvaltoihin tässä, niin tässä on kyllä ongelmia Euroopalle, koska Euroopan unionilla ei ole omaa järjestelmää tässä. Meillä ei ole sitä, koska se ei ole kannattavaa, mutta näin minulle vastattiin aikaisemmin, mutta tämä vastaus ei kyllä minua tyydyttänyt, joten toivoisin teiltä vielä vastausta tähän, hyvä ministeri. Well, Mrs. As. No niin, rouva Aska, nyt teillä on tilaisuus vastata näihin kolmeen kysymykseen. Ja tämän jälkeen otamme sitten toisen kysymyskierroksen. Tack så hemskt mycket för frågorna. Jag ska försöka ta dem precis som de kom. Kiitos kysymyksistä. Yritän ottaa järjestyksessä. Minä olen sama tätä kunnian, eh, kun meillä on ollut puheenjohtajamaana, kun luodaan monivuotisohjelmia, mutta että täytäntöönpano on tärkeintä ja toimintaohjelman laati Espanja Tukholmaan ohjelman pohjalta ja totta kai parlamentti on siinä mukana ja tuohon tulee olemaan erittäin tärkeää koska siinä mennään yksityiskohtiin ja tehdään kohdituntevia päätöksiä suuntaviivoista ja Tukkaman ohjelman liittyvästä kunnianhimosta. Olen oikein iloinen, että rikosten uhrin näkökulmaa voimakkaammin esillä. Viime perjantaina meillä oli suuri rikosten uhrien kokous EUn johdolla Tukholmassa. Siinä käsiteltiin lapsia rikosten uhrina. Monet osanottajat ovat sitä mieltä, että tämän äärimmäisen tärkeitä oikeuslaitoksillemme oppia enemmän ja kunnioittaa enemmän rikosuhrien oikeuksia ja näkökulmaa. Mitä Rava Baskurtin kysymykseen tulee, joka koskee rajoituksia ja terrorismin vastaista taistelua ja niin poispäin. Minun arvioni mukaan tämän ulkoministerikysymys. Ja että Oikeusasiat neuvosto ei ole käsitellyt tätä kysymystä. Tämä ei ole meidän esityslistalla. Minä ja pääneuvottelijoiden ovat sitä mieltä, että me, me emme tunne tätä. Me olemme kyllä usein keskustelleet terrorismin kysymyksestä, mutta tuo kysymys olisi kummallista, jos tuo kysymys ei olisi oikeusministeriön vastuulla. Sitten SWIFT. Ja kysymys, miksi tuo aikataulu? Ihan vain siksi, että yritys on muuttamassa ja vaarana oli tieto kuilu aukko vaihdossa. On tehty arvio, jonka mukaan me olemme onnistuneet estämään joukon vaarallisia tapahtumia samamme tiedon pohjalta. Tiedon pohjalta, joka on tullut Amerikan järjestelmästä. Ja kun tämä muuta tapahtuu, meillä täytyy olla säännöt, jotta järjestelmää ei suljeta tai että se ei toimisi. Tämä on meidän omassa edussa. Saman aikaan olemme tulleet päässeet perille asioiden monimutkaisuudesta paremmin ja siksi olemme neuvotelleet sopimuksen niin, että sitten kun pysyvästä sopimuksesta neuvotellaan, yhteispäätösmenettelyä noudatetaan. Useampaan kertaa olen tästä parlamentissa keskustellut, olen pyrkinyt mahdollisimman suuren avoimuuteen, mutta kysymys aikataulusta. Minusta ei ole kohtuullista, että meillä on tällainen tietokuilu, kun pyritään käsiksi terrorismin rahoitukseen sitä koskeviin tietoihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Sopim- uudessa sopimuksessa tietosuoja on parempi, mikä on hyvä. Valtasopimus on väliaikainen. Pysyvämpi tehdään myöhemmin. Thank you, Mrs. Ask. Now we... Kiitoksia, Rova Ask. Seuraavaksi otamme vielä ryhmän kysymyksiä kollegoilta ja sitten ministeri vastaa sitten vielä yksi kysymyskierros tämän jälkeen. Herra Albrecht seuraavaksi. Ja, vielen dank. Äh... Kiitoksia rouva ministeri. Mekin haluaisin todeta, että olen erittäin iloinen siitä, että oikeus- ja sisäasioissa Tukholman ohjelma ottaa huomioon joitakin meidän toiveitamme ja pyyteitämme, erityisestikin mitä tietosuojaan tulee. Siitä huolimatta katson, että tulee olemaan erittäin tärkeää tässäkin suhteessa käydä vielä laajaa keskustelua tulevina aikoina, jotta täytäntöönpano varmistuu, koska täytäntöönpano on tärkeämpää vielä kuin itse ohjelma. Joidenkin asioiden suhteen katsoen, että Tukholman ohjelman toteuttaminen tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa. Keskusteluja tarvitaan vielä toimenpiteistä ja täytäntöönpanosta, erityisesti mitä tiedonkin vaihto, tiedonvaihtoonkin tulee. Kaiken kaikkiaan uskon, että tässä suhteessa oikeusasioissa edistystä on saatu aikaan. Tukholman on kuitenkin monia osa-alueita, kuten siis turvapaikkaa ja maahanmuuttopolitiikka, joita täytyy vielä käsitellä, koska emme ole täysin tyytyväisiä vielä tuloksiin, mutta tämä on aivan eri tarina tosin. Muutaman seikan poimisin vielä esiin. Swifta-keskustelu ensinnäkin, se täällä mainittiinkin. Minä katson, että tässä yhteydessä tulee olemaan tärkeää varmistaa, että keskustelua tullaan käymään erittäin avointa keskustelua myöskin Euroopan parlamentin kanssa. Uskon, että muissakin kohdin Tukholman ohjelman osoittanut, että silloin kun parlamentti on tietoinen siitä, missä mennään ja mitä mahdollisuuksia on luoda oma kuvamme tilanteesta, niin näiden asioiden suhteen sitten loppujen lopuksi päätöksentekokin on ollut parempaa ja päätökset ovat olleet tyrtävämpiä. Swiftistä olen juuri tätä mieltä, mutta pelkäänpä pahoin, että Swiftin suhteen hyvin paljon on esiintynyt ja esiintyy vielä salassa pitoa ja lakeja ja sääntöjä sorvataan suljettujen ovien takana. Pelkään näin on monien muidenkin seikkojen suhteen. Olisinkin erittäin tyytyväinen, mikäli kuulisin teiltä vielä, miten neuvosto aikoo varmistaa sen jatkossa, että Euroopan parlamentti Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä pääsi täysimittaisesti mukaan keskusteluihin ja on ainakin tietoinen keskusteluista. Mielen kuulisin tämän Swiftin ja monen muunkin seikan osalta. Olisin toivonut tätä jo ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Olisin erittäin iloinen, mikäli neuvosto tässä yhteydessä nyt voisi kiinnittää hyvin paljon painoarvoa juuri, juuri näille oikeus- ja sisäasioiden piirin kuuluville asioille sen varmistamiseksi, että parlamentti pääsee täytimittaisesti mukaan yhteispäätösmenettelyssä menettelyssä arvioimaan ja valmistelemaan päätöksiä. Kiitoksia. Danke, Herr Albrecht. Kiitoksia, herra Albrecht. Rouva Inetveld seuraavana. Yes, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Liityn niiden kuoroon, jotka ilmaisivat kiitoksensa Ruotsille puheenjohtajavaltiona ja teidän järjestelmiselle läsnäolonne täällä valiokunnassa näinä tärkeinä aikoina. Minäkin haluaisin puuttua näihin useisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Ensinnäkin SWIFT, minä vasta viime viikon lopussa sain tietää, että syy sille, että meillä on tämä hyväksyntämenettely nyt, on se, että on neljä maata, jotka ovat ottaneet artiklan 24.5 esille ja ovat pyytäneet varaumaa parlamentaariselle hyväksynnälle, joten neuvostolla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin mennä tähän hyväksyntäprosessiin. No, meillä on nyt tämä hyväksyntäoikeus, mutta minä olin hyvin äimänä siitä, että kukaan ei meille ole tästä kertonut, kun viimeksi keskustelimme asiasta. Toiseksikin totesitte, että tiettyä kiireellisyyttä oli nyt hyväksyä tämä SWIFT sopimus. Haluaisin vain muistuttaa kaikille, että mehän tiesimme jo vuonna 2007, eli kaksi ja puoli vuotta sitten, että Swiftin rakenne tulee muuttumaan, joten olisi tämä homma nyt voitu aloittaa aikaisemmin. No, joka tapauksessa sanoitte, että teillä on todisteita siitä, jotka vakuuttavat teidät siitä, että tässä ei todellakaan pitäisi olla mitään kuilua tiedon siirron osalta. Minä olen halukas uskomaan teitä, mutta koska meiltä tullaan pyytämään tähän nyt hyväksyntää, niin olisi oikein hyödyllistä, jos jakaisitte nämä tiedot kanssanne, koska muuten minusta tuntuu siltä, että minulla ei ole mitään pohjaa päätöksenteolle. Sitten toinen yleisluontoisempi kysymys kansainvälistä sopimuksista on seuraava. Millaista aikataulua näette parlamentin hyväksynnän pyytämiselle. Me kävimme keskustelua viime viikolla ja minusta tuntui siltä, että neuvosto haluaisi tässä edetä vikkelästi. Euroopan komissio, jonka täytyy tehdä neuvostolle ehdotus, näyttäisi haluavan odottaa tammikuun loppuun asti, ennen kuin koko prosessi aloitetaan. Joten olisi mielenkiintoista tietää, mitä mieltä neuvosto on asiasta. Tämä liittyy Swiftiin. Tämä liittyy liittyy kahteen muuhun sopimukseen ja kenties muihinkin kansainvälisiin tärkeisiin sopimuksiin. Tässä nyt ei ole mitään selvää määräaikaa, mutta hyväksyntämenettely antaa Euroopan parlamentille todellista valtaa vain, jos aikataulu on järkevä. Ja tämä on tärkeä seikka. Akta on myös mainittu ja olisi mielenkiintoista, jos neuvosto voisi kertoa tälle valiokunnalle tästä sopimuksesta, koska ainahan on paljon tällaisia sopimuksia, tällaisia asiakirjoja, jotka makaavat tuolla kopiolaitteiden lähellä. Yksi erityisesti vahvisti epäilyksen, joka meillä oli siitä, eh, että tässä on mukana lauseke, jota Euroopan parlamentti on niin usean otteeseen vastustanut. No, nyt kun meillä on tämä hyväksyntämenettely, niin on tärkeää, että valiokunta saa tietoa, eikä pelkästään teollisuusvaliokunta. Lopuksi sitten oletan, että kansainväliset sopimukset, tässä tapauksessa transatlanttiset sopimukset ja hyväksyntämenettely pätee myös transatlanttiseen tietosuojakysymykseen ja todellakin kehoittaisin neuvostoa mahdollisimman pikaisesti kertomaan asiasta parlamentille. Thank you. Um, Rova McEvoy. Kiitoksia. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää Ruotsia ja puheenjohtajamaata puheenjohtajamaan tekemästä työstä ja yhteistyöhalukkuudesta Euroopan parlamentin suuntaan. Pidän hyvänä sitä, että mainitsitte Tukholman ohjelman yhteydessä korruption ja yksityisen sektorin. Haluaisinkin käyttää tilaisuutta hyväkseni kertoakseni kaikille siitä, että tämän viikon keskiviikkona joulukuun 9. päivä 10.12.30 järjestetään julkinen kuuleminen, jossa käsitellään tämän tyyppisiä asioita mukana UNOECD ja Transparency International. Siellä tarkastellaan korruptiota ja sen vastaista taistelua. Tukavan ohjelmasta sain oman versoni tänä aamuna. Minulla on siihen liittyen kaksi kysymystä. 445. Taloudellinen rikollisuus ja korruptio otsakkeen alla viitataan siihen, että neuvosto pyytää komissiota kehittämään indikaattorit, joilla voidaan mitata korruption vastaista taistelua ja pyrkii, että komissio kehittää kaiken kattavan korruption vastaisen taistelun politiikan yhteistyössä Grekon kanssa, mikä on puolestaan Euroopan neuvoston korruption vastainen elin. Olen ottanut tämän asian esiin ja lähettänyt teille, rova ministeri, sähköpostin tästä asiasta. Tänäänkin viitataan läheisen yhteistyöhön Grekon kanssa. En usko, että täysimittainen yhteistyö Grekon kanssa on tässä asiallinen huomio, vaan pikemminkin pitäisi tämän sijaan mainita, että unionilla pitäisi olla omat mekanismit valvoa korruptiota jäsenvaltiossa. Kuten tiedätte, Greco kattaa kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiota, joten automaattisesti kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sen alaisuudessa, joten emme tarvitse oikeastaan mitään uutta sen lisäksi, mitä meillä vielä on tällä hetkellä. Joten jälleen kerran katsoin, että meidän pitäisi kehittää mekanismi, Euroopan unionin oma mekanismi, jolla on korkeammat standardit ja normit kuin joita Euroopan neuvoston vastaava elin noudattaa. Uh, in the Stockholm program. Toiseksi, Tukholman ohjelmassa viitataan mekanismiin, kyllä, mutta minun mielestäni tätä ei ole tarkemmin kehitelty, hienosäädetty. Pyritään vain, että komissio laati indikaattoreita korruption vastaista politiikkaa varten, niin sitten ei mitään. Tähän loppuun pitäisi lisätä, mitä tapahtuu sitten täytäntöönpanovaiheessa. Eikä tarvita jotakin sääntöjä tai menettelytapoja, jotta että täytäntöönpani jäsenvaltiossa toteutuu asianmukaisella tavalla, koska muuten tämä jää vain tyhjäksi sanahelineksi ja paperiksi, muusteeksi paperilla. Toivon, että näin ei käy. Haluaisin ilmaista huolin tämän asian suhteen. Muuten yht haluaisin muiden tavoin todellakin esittää toivomukseni, että tämä ei jää tyhjäksi puheeksi, vaan toteutuu myöskin käytännössä. Rouva Aska, annan teille nyt tilaisuuden vastata näihin kysymyksiin. Ja sitten tämän jälkeen otan vielä viimeinen kysymyskierros. Kiitos siitä. Herra Albrecht, totta kai tietosuojan soveltamisessa sovel... toteuttaminen on vaikeaa ja tärkeää. Tukholman ohjelma on yleisluotainen ohjelma, eikä anna ohjausta kaikkiin yksityiskohtiin liittyen – Soveltamiseen täytyy jättää aikaa. Ja menee aikaa ennen kuin olemme täysin tyytyväisiä täytännön, käytännön täytäntöönpanoon. Ja Swiftiin liittyen sanoisin, että puheenjohtajamaan näkökulmasta olemme työskennelleet asian kanssa niin avoimesti kuin mahdollista. On olennaista tehdä näin hyväksymisen suhteen on ollut kiireitä. Se on ollut ihan yksinkertaista. Te hyvin tiedätte, että tässä on ollut monimutkaisia kohtia. Mutta jopa tämä aika rajoitettu sopimus on allistettu parlamentin hyväksynnälle. Niin oli tarkoitus ja se on tärkeää. Avoimen suhteen sanoisin, että se on minulle ollut puheenjohtajakauden kysymys olla niin avoin mahdollista. Olen hieman pahoillani, että Euroopan parlamentti ei ollut aktiivisempi ja konstruktiivisempi avoimuusasetuksen suhteen, joka komissiolta tuli, jossa liittyy askeleita taaksepäin EUn avoimuuden suhteen. Olisin halunnut vähän lisää coachausta parlamentilta. Mitä aktaan tulee? ja Puheenjohtajamaa on jatkuvasti neuvottelussa pyrkinyt siihen, että lopettaa neuvottelunen. se, että neuvottelut ovat suljetut. On surkeata kuulla salaliittoteorioita ja osatietoja. Se ehkäisee vakavamielisten keskusteluiden käyntiä. Mutta monet muut, jotka neuvotteluihin ottavat osaa, vastustavat tätä. Ja ennen kuin neuvottelusäännöt muuttuvat, olemme pakotettuja työskentelemään näissä raameissa. Ja silloin on vaikeata vasta kysymyksiä, johon haluaisi vastata. Mutta tämä on kompliseerattua, mutta me kovasti olemme edistäneet avoimuutta ja meidän täytyy jatkaa sillä tiellä. Sillä minä uskon, että avoin ja vapaa keskustelu on paras keino löytää oikeat ratkaisut. Ja aktanäyttelyssä me tulemme puolustamaan tätä näkökulmaa. Mutta tässä on vastustajaa ja erilaisia perinteitä kuin mitä meillä on ollut. Mitä kansainvälisiin sopimuksiin tulee, jotka Rava Intfeldt otti esille. Asiahan on niin, että me toivomme mahdollisimman nopeasti päästä niihin jopa ennen uutta vuotta. Tämä kyllä ratkaistaan vielä. Osassa näistä kysymyksistä on ongelmia, että meiltä puuttuu rutiineja asioiden toteuttamiseksi. Ja me vähän hapoilemme maastossa, mutta kunnianhimomme, niin tavoitteemme me on, että parlamentti saisi tämän käsittelyynsä ennen uutta vuotta. Vakava kiitos postista. Sinä olet ainoa parlamentin jäsen, joka tuon tapaamisen jälkeen otti yhteyttä minuun, ja sinulla oli monia tärkeitä näkökulmia, ja pidin huolta siitä, että neuvottelijat saivat nämä näkemykset. On varmaan paljon näkemyksiä siitä, miten lähinnä vastaista taistelua edistettäisiin. Ja enemmän voi tehdä, mutta me pyydämme komissiota laatimaan kriteereitä Krikon kanssa yhteistyössä olemiseksi me halusimme välttää monen erilaisen järjestelmän olemassaolon. Silloin puuttuu vertailtavuutta ja joskus pyritään keksimään sitten pyörä uudelleen. Toivottavasti puheenjohtaja maat saavat vastaisuudessakin kommentteja. Se on äärimmäisen tärkeää, sillä minusta korruptiokysymykset ovat lähivuosina tärkeimpiä kysymyksiä. Jos meillä ei ole nämä asiat hanskassa, se vie kansalaisten luottamusta näihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia, Rova Ask. Sitten viimeinen kysymyskierros. Rova Sipa ensin. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Ennen kuin pureudun tässä Tukolman ohjelman, haluaisin sivuta Swiftia. Minä en ole kovinkaan toiveikas, koska viime kuukausina ja viikkoina parlamentissa olen havainnut, että erinäiset jäsenet ovat oha uudelleen esittäneet konkreettisia kysymyksiä Swiftistä, ja aina on nämä kysymykset jääneet ilman vastausta. Katson, että siitä huolimatta on tärkeää esittää sama kysymys uudelleen vielä, koska tämä tulee vaikuttamaan tulevien viikkojenkin keskusteluun. Tänään kuulimme teiltä, Rova Ask, jälleen kerran, että tänään tietosuoja on parempia kuin ennen. Parempi kuin milloin? Parempi kuin vuonna 2001, jolloin Yhdysvallat puuttui peliin ilman, että se kertoi meille asiasta etukäteen. Tämähän on tämä lähtölaukas ikään kuin. Onko nyt tilanne parempi kuin viime kesänä, kun ensimmäistä kertaa alettiin neuvotteluita? Minä olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että tänä päivänä, sikäli kun olen voinut lukea tästä Tukaman ohjelmasta, tämä tietosuojakysymys ei edelleenkään ole riittävällä tasolla, eivätkä kansallisten oikeudet toteudu, eikä kansallisilla ole mahdollisuutta valittaa Yhdysvaltain viranomaisten toimista esimerkiksi. Minun mielestäni emme saa jättää tällaisia porsaan reikiä. Minä kysyisinkin, mistä au, kaikista aukoista nyt on kyse? Parlamentissa yhä uudelleen on pyydetty näyttöä ja asiakirjoja varmistusta sille, että tietojen vaihto suojaa Euroopan unionin kansalaisia ja heidän tietojaan. Toistaiseksi tähän päivään mennessä ei ole nähty yhtään ainoata asiakirjaa väitteiden taustaksi. Kymmenen päivää ennen 30. marraskuuta tapahtunutta allekirjoitusta aikaisin vasta saimme tiedon edes asiasta. Saksassa ja muissakin jäsenvaltioissa on keskusteltu asioista. Mitä kaikkea hyötyä Swiftistä on? Miten kansalaiset, kansalaiset viranomaiset esimerkiksi saavat siitä tietoa ja miten eivät? Komissio kun se on viitannut kansallisiin viranomaisiin, on vahvistanut sen, että meillä ei ole merkittävää turvallisuushyötyä, vaan pikemminkin on erittäin tuhlailevasta avokäteisestä tietojenvaihdosta kyse. Ja Yhdysvaltain puolella sama asia. Koko SWIFT-juttu, sitä on vatvottu yli puoli vuotta mutta aikaisemminkin olisimme voineet puhua tästä sopimuksesta, koska asia on ollut tiedossa jo pitkään. Henkilökohtaisesti minua ei närästä niinkään se, että puhutaan Swiftistä ja tietosuojasta, vaan pikemminkin se, että saanko tästä lisää turvallisuutta tiedoille. Tämän kysymyksen haluaisin esittää. Toimin elinten pitäisi paremmin tehdä tämänkin asian suhteen yhteistyötä, jota voisimme kunnolla pistää Tukholman ohjelman täytäntöön. Ensimmäiset kuusi kuukautta, kun olen ollut parlamentissa, en ollut laisenkaan vakuuttunut siitä, että kyseessä on hyvä pohja erittäin luottamukselliselle yhteistyölle toimielinten kesken. Pikemminkin minulle tuli sellainen mielikuva, että täällä on pikemminkin salailua elenkin ilmassa kun puhutaan ihmiskaupasta, lasten oikeuksista ja muista muista tärkeistä asioista, hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä. Olin iloinen siitä, että nyt on saatu tai ollaan samassa uusi asiakirja yhteistyön pohjaksi komissiolta ja toivottavasti neuvosto varmistaa sen, että parlamenttikin pääsee intensiivisesti työstämään tätä asiakirjaa ja näitä asioita torstaina on ihmisoikeuksien teemapäivä tällä viikolla. Viime vuosina olemme vain taisteet terrorismia vastaan ja olemme unohtaneet, että ihmisoikeudet eivät tänäkään päivänä Euroopassa ole vielä kunnossa, eivät edes Euroopassa. Ja hyvin paljon asioita täytyy tässäkin suhteessa vielä ottaa keskustelun kohteeksi. Täällä on vielä kaksi kysymyksen esittäjää, ennen niin kuin ministeri voi vastata, mutta puhukaa hyvin lyhyesti, koska Rova Askin täytyy täältä siirtyä oikeudellisten asioiden valiokuntaan kello 16, joten hyvin lyhyesti vain kysymyksiä. Seuraava puhuja. Thank you. Uh, I'm not sure... Kiitoksia. En tiedä, oletteko valmis keskustelemaan sitä, mitä yritän tässä kysyä. Viime viikolla en onnistunut tähän samaan vastausta, joten yhtä hyvin voin yrittää teiltäkin kysyä tätä. Tukholman ohjelmassa korostettiin vahvasti perusoikeuskirjaa, josta yhdistyneellä kuningaskunnalla ja kahdella muulla maalla on opt-outti. Tulevatko nämä opt-outit jäämään henkiin siinä vaiheessa, kun Lissabonin sopimus pannaan täysin täytäntöön? Minä todella toivon, että näin on, koska minun mielestäni sopimus uhkaa yhdistyneessä kuningaskunnassa perusvapauksia. toinen nopea kysymys liittyy siihen, kun te puhuitte yhteisestä lainsäädännöstä rikoksen vastaisessa taistelussa. Te tiedätte, että ja Englannilla ja Walesilla on varsin erilaiset järjestelmät kuin Manner-Euroopassa. Uskotteko te, että yhdistynyt kuningaskunnat tulee nyt menettämään nämä erilaiset oikeusjärjestelmänsä? Obrigado, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua Swiftistä. Tässä on kaksi vahvaa pointtia sopimuksen puolustajien keskuudessa. Tämä sopimus, jonka EU ja Yhdysvallat allekirjoittivat. Ensimmäinen näistä on täysin ö, aikaan liittyvä, eli yhdeksän kuukautta on tässä tämä aika. Ja tois, toiseksikin sanotaan, että tämä sopimus on ehdottoman tärkeä esittelijä Bruyère puuttui jo tähän asiaan. Meidän täytyy hyvin rauhallisin mielin nyt analysoida näitä kahta seikkaa, jo, jonka puolesta Swiftin puolustajat puhuvat. Minun mielestäni tämä ensimmäinen kohta ei ole mitenkään vahva. Se on itse asiassa varsin heikka ja me viime viikolla opimme, että yhdeksän kuukauden väliaikaisen sopimuksen jälkeen viisi vuotta säilytetään näitä siirrettyjä pankki tietojamme, niitä voidaan käyttää erityistutkimuksia varten, joten ei tämä ole mikään yhdeksän kuukauden väliaikainen sopimus, vaan viiden vuoden sopimus. Ja viisi vuotta siis säilytetään näitä tietoja. Tämä olisi voinut olla hyvinkin erilainen. Minun mielestäni tässä nyt on tullut muutama yllätys, kun on näistä väitteistä on keskusteltu. Ja kenties tässä yhteistyössä parlamentin kanssa, jos olisi toimittu, olisi Lissabonin hengessä toimittu niin kuin parlamentti jatkuvasti pyysi, niin olisimme varmastikin voineet saavuttaa sen, että ei olisi tällaista väliaikaista sopimusta sellainen kuin se nyt on, koska tämä ei ole väliaikainen sopimus. Se menee paljon pitemmälle kuin yhdeksän kuukautta näiden syiden takia, joista minä jo puhuin. Ja meidän täytyy tässä nyt neuvotella tämän pohjalta Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Ja sitten tämä toinen puolustajien pointti. Esittelijä Brujerin mietinnössä sanotaan, että tämä SWIFT-sopimus on välttämätön, jotta voidaan torjua terrorismia. Meillä on salainen osa, johon ei voi viitata, ja sitten tämä ei-salainen, no tässä täytyy sanoa, että tässä ei ole mitään kovinkaan vakuuttavaa. Ei tässä nyt vain sanota, että tämä sopimus on ehdottoman välttämätön. Meillä on paljon takuita, mutta nämä ovat pelkästään suullisia takuita, joten tämä on heikko. Puolustajat ovat sitä mieltä, että nämä ovat kaksi vahvaa pointtia, mutta näin ei kuitenkaan ole, koska ja tämä on vakavaa, koska nyt parlamentilta pyydetään luottamusta, mutta eipä meihin luotettu siinä vaiheessa, kun SWIFT-sopimuksesta neuvoteltiin. Ja nyt loppujen lopuksi meillä on sopimus, jota, e- josta ei ole neuvoteltu Euroopan unionin kansalaisten edustajien kanssa. Toivottavasti teillä on, että teillä on aika vastaava aska. Kiitos kyllä, minä vastaan. Ne muut, nuo muut saavat odottaa. He ymmärtävät, että tällä parlamentaarikolla oikeus vastaukseen myöskin. Ensinnäkin Swift. Peruskysymys tässä on, pitääkö meidän pyrkiä vai ei pidä pyrkiä estämään terrorismin vastainen rahoitus? Tämä on ydinkysymys. Se, että terroritekoja ei voida suorittaa tai suunnitella vähemmän rahaa. Tähän liittyvät kysymykset rahojen siirrosta. Jos joku ostaa timantteja Damaskoksessa sinun kortilla, niin varmasti pankki haluttaa sinut ja kertoa, että tuo on vähän kummallista, kun sinun pitäisi tehdä ostoksia Brysselissä. Tämä johtuu sitä, että on ATK-ohjelmia, jotka hälyttävät näistä ohjelmista. Swiftillä on ohjelmia, jotka keskittyvät tällaisiin kysymyksiin, jotka reagoivat ja keräävät tietoja, kun terrorismin rahoitus epäilyt syntyvät. Tässä tilapäisessä sopimuksessa olemme olleet erittäin tarkkoja, että juuri tällaiset kysymykset ovat käsittelyssä. Olemme olleet sääntöjen kanssa erittäin tarkkoja. Totta kai vaan retorsti sanoi, että juu, että, että sopimus on kuitenkin viisi kuukautta, mutta tietysti asiat pysyvät sen vireillä pitempään, ei tämä ole mikään torikokous. SWIFT-sopimuksen parissa tämä tilapäinen sopimus luo sen mahdollisuuden, että ei jätetä, ei jätetä tietä avoimeksi niille, jotka pyrkivät rahoittamaan hirveitä tekoja, jotka koskettavat meidän kansalaisia. Ja me emme olisi saaneet tietoja siitä ohjelmasta, jota amerikkalaiset käyttävät, jolle me olemme sisällyneet tiedon siirtoa Euroopasta Yhdysvaltoihin. Minusta tietosuojakysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta swiss sopimuksen suhteen jos me nyt jotain olemme työstäneet, niin sitä meidän on keskityttävä terrorismiin, heidän rikoksiinsa. Meillä on kaikilla se vastuu. Tilapäinen sopimus tulee parlamentin hyväksyntään, se on ollut koko ajan tarkoitus. Mutta totta on, että lopuksi on ollut vähän kiirettä saada kaikki palat paikalleen. Ja nyt se on klaarattu. Ja sitten kysymys on perusoikeuksien isosta Britanniasta. Iso-Britannia ja muut opt-out-maat säilyvät. Common järjestelmä varmasti säilyy tulevaisuudessakin. Iso-Britannian tapauksessa kansakunnilla on suuri vastaus ja jossakin kysymyksessä EU ei asioita tule ratkaista eikä sen pidäkään ja ongelmat pitää ratkaista kotona. Mutta siksi onkin tärkeää, että EUn tasolla otamme mukaan enemmän ihmisen oikeuksia. Tämä on sopimus, jonka monet maat ovat allekirjoittaneet, enkä ymmärrä miksi juridiset mutkat estäisivät tätä. Minä haluan, että nämä perusoikeudet taataan myöskin eurooppalaisessa yhteistyössä. Taisinpä vastata estettyihin kysymyksiin. En usko, että kaikki ovat tyytyväisiä, mutta eipä se ollut tarkoituskaan. I'm sorry, I cannot give, I, I cannot... Kiitoksia. En voi jakaa enää puheenvuoroa, koska muutkin kollegat olevat pyytäneet mahdollisuutta esittää lisäkysymyksiä, mutta tämä nyt ei käy. Kiitoksia rouva ministeri siitä, että olette aina ollut valmis tulemaan meidän pakeillemme. Onnea ja menestystä, ja, onnea menestystä jatkossakin. And may I... Kiitokset teille kaikille ja haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää joulun aikaa. Te olette todella tehneet kovasti työtä näinä pimeinä marraskuun ja joulukuun aikoina. Jatkakaa hyvää keskustelua ja minä luotan myös keväällä, lasken myös keväällä parlamentin varaan. No, nice to meet you. colleagues. Now we continue with reviewing the Swedish... Kiitoksia. Jatkamme edelleenkin Ruotsin puheenjohtajuuskauden käsittelyä seuraavaksi osa-alueeksi. Tuleekin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden keskustelu, tämän liittyvä keskustelu. Paikan Ruotsin maahanmuuttoasioiden turvapaikka vastaava ministeri herra Tobias Pilström Tervetuloa ja kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia, että olette valmis vastaamaan myöskin kysymyksiin ja kommentteihin ja huomautuksiin. mielin kuulisimme, mitä teillä on sanottavananne viime kuukausien edistyksestä. Olisi hienoa kuulla, mitä tuloksia olette saaneet aikaan maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa, joten olkaapa hyvä. Fru ordförande, ärade ledamöter, det är... Er- puheenjohtaja Konnekätiäs, että mukava olla taas täällä. Tapasin Osaman teistä pari viikkoa sitten Strasbourgista, kun keskustelimme Tukaman ohjelmasta. Hauska tavata teidät täällä myös Brysselissä. Nyt on aika tehdä yhteenveto siitä työstä, jota Ruotsin puheenjohtajakauden aikana on tehty. Tapahtumarikkaan syksyn aikana. Instituutin palikat ovat nyt paikoillaan, kun Lissabonin sopimuksena voimassa ja voimme keskittyä vakavasti asiakysymyksiin. Vaikka puheenjohtaja herra Lopet Algilera ei ole tänään paikalla, hänellä on kaikki syyt olla tyytyväinen valiokunnan työstä ja siitä panoksesta, jonka valiokunnalla on ollut tukemaan ohjelman päätöslauselman hyväksymisessä. Lissabonin sopimuksen myötä koittaa suuria muutoksia vapauden ja oikeuden ja turvallisuuden alueelle. Ei ainoastaan se, että Euroopan parlamentin asema voimistuu lainsäädäntöprosessissa. Tähän liittyy myös muuttuneita yhteistyön muotoja toimielimien kesken. Ruotsin puheenjohtajakaudella meillä on jo hyviä kokemuksia tästä. Ajattelin nyt ottaa pari tärkeintä edistysaskelta esille liittyen turvapaikkaan ja maahanmuuttokysymykseen. Ensiksi mainitsin siis sen kysymyksen, jonka prioriteetti on ollut korkealla – ja saman Länsisen Balkanin viisavapaus. Kysymys. Montenegro, Serbia ja Makedonia. He voivat matkustaa biometrisillä passeilla ja tämä, tämä astuu nyt tammikuussa 2009 voimaan. Tämä on joululahja näille Balkanin maan ihmisille, jotka voivat vetää joulua ystävien sukulaisten luona EU-maissa. Kahta muuta maata ei pidä unohtaa tässä, jotka ovat ottaneet ratkaisevia askelia tähän suuntaan. Tämä heijastuu myös yhteisessä julk- jonka parlamentti ja neuvosto ovat laatineet ja jonka tavoitteena on rohkaista Albaniaa ja Bosnia-Herzegovinaa toteuttamaan vielä toteuttamattomat uudistukset, joita vaaditaan, jotta heidän kansalaiset voisivat myöskin tulla tämän viisumivapauden sovellusalaan. Tokaman ohjelma varmasti tulee viiden vuoden ajan ohjaamaan toimintaa. Kiittäisi Euroopan parlamentti aktiivisesti aktiivisesta toiminnasta tämän alueella. 30. marraskuuta ensimmäinen joulukuuta pidetyssä Euroopan neuvostossa asiaa käsiteltiin ja 10.11. joulukuuta tämä kyetään hyväksymään. Ja nyt voimme määrätä kurssin maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksessä ja voimme myöntää, että maahanmuutto voi olla kaikille myönteistä. Me voimme luoda ää, joustavampia järjestelmiä työvoiman mahmottavalla tärkeitä jäsenmaille ja voi olla keino sa- saavuttaa Lissabonin strategian tavoitteet. Kansalaisten oikeuksien turvaaminen on myös tärkeää. Ohjelmassa on paljon sijaa lähtömaille ja siirtymämaille kumppanuutta, jota pitää strategisesti kehittää me voimme paremmin ottaa huomioon vähemmän myönteiset vaikutukset. Ja Tukholman ohjelmassa on myöskin keinoja taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Tehokas pal- palauttamispolitiikka on tärkeä osa tätä politiikkaa ja Frontexilla on tärkeä rooli täytäntöönpanossa. Ohjelmassa painotetaan tasapainon merkitystä niin, että turvallisuustoimenpiteet niitä ei toteuteta sellaisella tavalla, joka monimutkaistaa työvoiman muuttamista EU-hun. Alttisaasemat olevat ryhmät, kuten yksinäiset lapset, heidän, heidän kohdistuvat riskit täytyy minimoida. Kaikki jäsenvaltiot ovat yksimielisiä, että solidaarisuutta täytyy vahvistaa, solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken ja EUn ja kolmansien maiden kesken. Lähtökohtana on, että tarvitaan kestäviä ratkaisuja ja globaalia ponnisteluita liittyen maahanmuuttoon. Solidaarinen mekanismi, joka auttaa jäsenvaltiota, joihin kohdistuu erityistä maahan muuttopainetta. Jäsenvaltioiden täytyy saada tukea kapasiteetin rakentamiseksi edelleen. konkreettisella toimenpiteillä, jota tässä ollaan kehittelemässä tulevalla merkittäviä vaikutuksia jäsenvaltiolle. Painottaisin, että Tukaman ohjelmassa vahvistetaan aikaisemmin hyväksytty tavoite yhteistä eurooppalaisesta maahanmuut turvapaikkajärjestelmästä 2012 mennessä. Ja sen painetaan, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän pilari, pääpilari on, että vastaanotto on samanlainen ja käsittelyn kriteerit ovat samat riippumatta siitä, missä jäsenmaassa hakemus esitetään. Painotamme, pyrimme kehittämään tätä olkoista ulottuvuutta. Ja tässä ajattelemme erityisesti kolmansien maiden pakolaisten uudelleen asuttamista. EUn sisäisen työn yhteydet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden tavoitteeseen ja unionin ulkosuhteet ovat muuttuneet tärkeimmiksi, jotta saavuttaisimme edistystä tä- tällä alueella. Ja sen vuoksi olemassakin oma luku tällä asialla. Viikonlopulla tämä tullaan hyväksymään neuvostossa ja tavoitteena on ollut, että me saisimme ohjelman, joka sekä parlamentti että neuvosto voivat seistä tämän ohjelman takana. Toivon, että olemme onnistuneet tässä. Komissio tulee pienestelemään on ohjelman liittyen Tukholman ohjelmaan, ja tämä tapahtuu todennäköisesti ensi vuoden alussa, kun arvoiset jäsenet, kuten mainitsinkin, Tukholman ohjelma vahvistaa sitä periaatetta, että 2012 mennessä on yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Tämä on kunnianhimoinen ja tärkeä tavoite, ja Ruotsi on tehnyt parhaansa, että tekisimme hyvää työtä tähän suuntaan. Siksi olen oikein iloinen, Sani todeta, että on olemassa sopimus toimielmien välillä eurooppalaisen turvapaikkakysymysten tukiorganisaation luomiseksi. Me pyrimme siihen, että tämä konttori nopeasti luodaan. Päätös, päätöksen aikaansaaminen tämän asian suhteen osoittaa, että Meillä on hyvin toimivaa lainsäädäntöä ja hyvää yhteistyötä toimijoiden välillä. On oikein myönteistä, että tuki viraston kautta voimme edistää käytännön yhteistyötä ja sen maiden välillä, koska se on merkittävä keino toteuttaa eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Tämä virasto tulee sieltämään Vallettassa. Ruotsi on myöskin intensiivisesti tukenut EUn uudelleen asuttamisohjelman luomista ja rahoitusmekanismien luomista Euroopan pakolaisrahaston muutosten kautta. Neuvottelut ovat olleet rakentavia ja pääasiassa jäsenvaltiot ovat olleet samanmielisiä. Me odotamme nyt parlamentin kantoja. Toivomme, että saamme ne pian, että ohjelma voitaisiin saada käyntiin jo ensi vuonna. Mitä muihin ehdotuksiin tulee, jotka koskevat lainsäädännön täytäntöönpanoon turvapaikkaa kysymykseen, niin sanottu turvapaikkapaketti, niin sinne on ollut monimutkaisia kysymyksiä ja joitakin, jotka tarvitsevat poliittista keskustelua vielä, mutta uskon, että keskustelu tulee helpottamaan se, että komissio tulee tekemään ehdotuksia. yhteisen turvapaikkajärjestelmän toisen vaiheen luomiseksi. Näemme, miten asiat asettuvat suhteessa toisiinsa. Kesäkuussa neuvosto hyväksyi johtopäätös liittyen Välimeren alueeseen ja lyhyt aikaisin toimenpiteisiin, joten iloinen, että olemme voimakkaasti kyenneet toimimaan monilla alueilla ja tämän neuvosto myös pystyy toteamaan äskettäin. Meillä on esimerkiksi sopimus parlamentin kanssa, neuvoston kanssa, komission kesken. Tämä tukivirasto johtopäätösten täytäntöönpanemiseksi Virasto tulee seitsemän Maltassa ja useammat jäsenmaat maatavat ja äh, omistautuvat tähän. Ja, ja keskitymme esimerkiksi näihin siirtymämaihin ja komission vierailu Turkissa liittyy tähän paremmin myöskin maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun Turkin kanssa mukaan lukien muodolliset neuvottelut sopimuksen aikaansaamiseksi. Jäljellä on vielä haasteita. Ja pitkän aikavälin tavoitteemme on, että kestävällä tavalla muutamme tilanteen, jossa epätoiv- ihmiset epätoivoissaan hakeutuvat Eurooppaan. Tukholman ohjelma luo puitteet tulevalle yhteistyölle. Lopuksi haluan kiittää oikein hyvästä yhteistyöstä valiokunnan kanssa. Ilman siitä rakentavaa henkeä, joka on leimannut keskustelua, ei tämä virasta luominen olisi ollut mahdollista. Emme olisi ottaneet ensimmäisiä askelia viisumivapauteen Länsi-Balkanille, ja meillä ei olisi noin eteenpäin katsovaa ja kunnianhimoista tukomaohjelmaa. Kiitoksia, kiitoksia, että kuuntelitte minua, ja odotan teidän näkemyksiänne. Kiitos. Kiitoksia, herra Pilström. Uskon, että meidän on takanamme erittäin kiehtova ja vaiherikassa vaihe, varsinkin mitä tulee viisumivapautuksiin Länsi-Balkanilla. Ehdottaisin, että nyt otamme pari-kolme kysymyskierrosta tai keskustelukierrosta, siis kysymyksiä, joihin te voitte vastata. Täällä on hyvin paljon jo puheenvuoropyyntöjä erinäisiltä kollegoilta. Ensimmäisen puheenvuoron saa, tai ensimmäiset kolme puhujaa ovat Herra Busutil, Rova Görns ja Rova Keller. Herra Busutil. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teille, hyvä ministeri. Aloittaisin tässä ilmaisemalla oman ihailuni siitä, että viime viikolla veitte tyttärenne ministerineuvoston kokouksen. Tämähän oli hyvä esimerkki laatuajasta perheen parissa. No kenties neuvostokokous ei ollut paras ajatus tästä laatuhajasta, mutta onnittelut kuitenkin ihailen teitä kovasti. Sitten esityksen sisältöön. Aloittaisin onnittelemalla, onnittelemalla teitä eritoteen päätöksestä, jonka veitte läpi Euroopan turvapaikkatuki toimistosta. Tämä oli merkittävä saavutus ja haluaisin teitä onnitella siitä. Tiedätte myös, herra ministeri, että turvapaikkapaketti koostuu useista muistakin lainsäädäntöaloitteista ja puheenjohtajan valtio on kenties mukavuussyistä tässä nyt kaikista helpoimman tästä paketista ottanut käsittelyyn ja aivan oikein ajatteli, niin kuin tuli ilmi, että se voi tästä saada yhteisymmärryksen aikaiseksi. Kysymykseni teille on, Seuraava, mitä tapahtuu jäljelle jääneille turvapaikkapaketti, paketin lainsäädäntöaloitteelle? Millä tavalla teidän mielestämme, mielestänne asia etenee tästä eteenpäin? Minun mielestäni tämä paketti on nyt liian suuri, liian monimutkainen, jotta siitä voitaisiin saada sopimus aikaiseksi lähiaikoina. Tässäpä kaikki turvapaikkakysymyksistä. Hyvin nopeasti kahteen muuhun seikkaan. Mainitsitte solidaarisuuden ja pilottihankkeen aloittamisen sisäisestä uudelleen asuttamisesta. Myös mainitsit tämän ulkoisen EUn ohjelman, mutta tämä pilottihanke sisäisestä uudelleen asuttamisesta, niin minusta tuntuu, että noin viisi tai kuusi 27 jäsenvaltiosta on aina ainoastaan ilmaissut mielenkiinnostuksensa osallistua tähän ohjelmaan. Onko tämä teidän mielestänne riittävä määrä? Sitten lopuksi vielä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa mainitsitte, että te olette käyn, käyneet hyvin mielenkiintoisella hedelmällisellä vierailulla Turkissa. Olen ymmärtänyt, hyvä ministeri, että teidän täytyy vierailla myös Libyassa. Mitä kävi tälle yrityksellenne vierailla Libyassa ja millaiset mielestänne ovat suhteet tai pikemminkin yhteistyömahdollisuudet tuon maan kanssa maahanmuuttokysymyksissä? Thank you very much. First of all, I also would like to... Kiitoksia. Minäkin olisin osa, osoittaa kiitoksen ja onnittelun Ruotsille puheenjohtajamaana. Kausi on erittäin työrikassa ja tulevat viikotkin ovat vielä erittäin kiireisiä. Minäkin haluaisin mainita viisumivapaudet kolmelle länsi Balkanin maalle, Serbialle, Montenegrolle, Bosnia-Herzegovinalle. Toivottavasti Bosnia-Herzegovina ja tämä toinen maa pian pääsevät myöskin samaan tilanteeseen kuin nämä, jotka nyt saavat viisumin vapauden. Mainitsin myös turvapaikkapaketin. Tähän liittyy solidaarisuus ja pakolaisten palauttaminen. Euroopan unionin tasolla ja jäsenvaltioiden välilläkin on hyvin paljon mielipideeroja. Olisin esittää teidän ky- teille kysymyksen. Voisitko kertoa enemmän omista kokemuksistanne? Miten te näette mahdollisuuden sulkea tämän kuilun mielipiteissä, jotta maiden jäsenvaltioidenkin näkemys olisi lähinnä, lähempänä toisinaan? Ja kuinka te olette pyrkineet hoitamaan tätä pakolaisten sijoittamis- ja palauttamiskysymystä? Mainitsitte yhden yhtenäistetyn turvapaikkamenettelyn. Olemme havainneet, että miten eri tavoin eri viranomaiset suhtautuvat tämän tyyppisiin asioihin. Erot ovat erittäin suuria, kun tarkastellaan kansallisia käytänteitä. Miten te näette näiden käytänteiden tulevaisuuden? Miten tämä prosessi tulee muotoutumaan ja mikä on teidän ennusteenne tulevaisuutta silmällä pitäen? Kolmas kysymykseni. No protection. Kolmansiin maiden kansalaiset, jotka pyrkivät hakemaan suojaa kun he pyrkivät Euroopan unionin alueelle, he yleensä ylittävät rajata laittomasti. Kuinka me voimme antaa näille ihmisille mahdollisuuden hakea turvapaikkaa ennen kuin heitä ryhdytään käsittelemään, kohtelemaan laittomina siirtolaisena? Tämä on se kysymys, johon meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisu. Kiitos paljon. Thank you. Um, on the Stockholm program. Kiitoksia Tukholman ohjelmasta. Olen yhtä mieltä. Mielestäni tässä on oikein hyvin edistetty sen jälkeen, kun komission tiedonanto tästä annettiin. On menty aivan oikeaan suuntaan ja erityisplussaa on se, että nyt on maahanmuutto ja turvapaikkaluku ja tämähän on hyvä merkki tästä politiikan johdonmukaisuudesta, johon EUkin on sitoutunut, mutta kritiikkiä tämä ei liity pelkästään Tukholman ohjelmaan, mutta esimerkiksi Frontex ja uudelleen maahan päästy sopimukset. No, minun mielestäni tässä puuttuu avoimuus näistä neuvotteluista. Meidän täytyy keskustella teidän, meidän täytyy kysyä teiltä, mistä te keskustelette Libyan kanssa. Parlamentilla on oikeus tietää, mitä tapahtuu. Meillä on oikeus tietää, mitä Frontex itse asiassa operaatioissaan tekee. Meillä ei tällä hetkellä ole näitä tietoja. Me haluaisimme enemmän avoimuutta. Tätä ei ole tähän mennessä vielä mainittu Tukholman ohjelmassa. Kenties sitä vielä voitaisiin muuttaa. Ja samoihin aloihin liittyen, kun puhumme, eritoten kun neuvoston puheenjohtajan valtio puhuu yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi Frontex-yhteistyöstä niiden kanssa. Aina on kysymys tehokkaasta laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta, mutta ei puhuta mitään ihmisoikeuksien, ihmisoikeusstandardien äh, täytäntöönpanosta kolmansissa maissa. Ei ole siis kysymys pelkästään tehokkuudesta, vaan siitä, että jos maahanmuuttajat halutaan palauttaa, palauttaa, niin täytyy myös miettiä, millaiset ihmisoikeusstandardit ovat maissa, joihin näitä maahanmuuttajia palautetaan. Ja täytyy varmistaa, että ihmisoikeusstandardeja siellä pannaan täytäntöön ja miettiä sitä, millä tavalla voidaan auttaa näitä kolmansia maita tässä kysymyksessä. Ja sitten vielä lopuksi kaksi kysymystä. Tukholman ohjelmassa puhutte siitä, että täytyy olla yhteinen lähestymistapa kolmansia maita kohtaan, jotka eivät tee yhteistyötä tässä palauttamisen palauttamissopimuksen puitteissa. Millainen tällainen lähestymistapa, yhteinen lähestymistapa voisi olla, jos eritoten puhutte tässä Turkista, niin tehdäänkö muutoksia liittymisneuvotteluihin, jos ei yhteistyötä ole, vai mistä tässä on kysymys? Ja sitten puhutte myös siitä, että front Frontexilla, Frontexilla pitäisi olla enemmän operationaalista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Olette varmasti tietoisia Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, jossa sanotaan, että Frontexin ei pitäisi neuvotella kolmansien maiden kanssa eh, itsekseen tai osallistua näihin neuvotteluihin. Joten mitä tällä operationaalisella yhteistyöllä tasan tarkkaan tarkoitetaan? Kiitoksia. Pyytäisin, että ministeri vastaa näihin kysymyksiin ennen kuin otamme seuraavan kysymyskierroksen. Kiitos siitä. Aloitte se herra Busotilista. Kiitän häntä ystävästä sanosta liittyen tyttären läsnäoleen. En koskaan kyennyt unohtumaankaan, että tämä kiinnittäisi niin paljon huomiota Ruotsissa, mutta erilaista asiat pitää tietysti aloittaa ajoissa muun muassa demokraattisiin instituutioihin perehtyminen. Minä alleviivaan, että minusta on tärkeää, että Ruotsin puheenjohtajakauden jälkeen jatkamme yhteistyötä turvapaikkapaketista. Me olemme nähneet vaivaa paketin edistämiseksi, mutta Rebusotil, kuten muutkin jäsenet tietävät, että jäsenvaltioiden kesken on erilaisia näkemyksiä. Parlamentissakin on sama tilanne liittyen näiden lakien tulevaisuuteen. Kuten johdassa totesin, tämä turvapaikka toimisto pyrkii aktiivisempaan yhteistyöhön samana aikaan, kun neuvottelut näistä, tästä paketista etenevät. Se on tässä yhteydessä tärkeintä. Solidarity. Eh, vad gäller den eh, andra frågan som ni ställde? Tämä tulee toisen esittämään kysymykseen tähän, tähän Maltaan liittyvään sopimukseen. Niin- Voimme aina miettiä, mikä on asiallinen osa tätä asiaa, mutta minusta on myönteistä, että tämä projekti on liikahtanut eteenpäin ja tavoitteena olisi, olikin luoda pilottiprojekti, jossa pyritään ja päättämään e, siitä, miten edelleen sijoitetaan ihmisiä, jotka ovat saaneet oikeuden oleskella EU-ssa Libian suhteen. Sekä minä että varapuheenjohtaja Baro otimme tätä Libian hallitukseen, että se antaisi jatkaa porukkaa työlle, joka liittyy maahanmuuttovuoropuheluun Libyan kanssa, mutta Libyan hallitus vastasi erittäin myöhään. Ja kun meidän piti matkalle lähteä, niin sitten valitettavasti tämä vastaava ministeri sairastuikin. Mm, hyvä, että Rova Keller on samaa mieltä tämän viisumivapauden suhteen. Me, me pyysimme Albanian ja Kosovan tähän seminaariin, äh, tilaisuuteen, jossa juhlittiin tätä viisumivapautta. Asetimme neuvoston hyvää tahtoa tässä. Ja uudelleen asuttaminen. Olemme työskennelleet kovasti ja olemme iloisia, että meillä on poliittinen sopimus ja täytyy odottaa ja nähdä, mitä tapahtuu. Meidän täytyy saada tämä strateginen komiteakin liikkeelle, jotta saisimme yhteisestä järjestelmästä tuloksia. Sen jälkeen vasta olemme asemassa tehdä johtopäätökset siitä, mi- mihin tämä johtaa. Lopuksi kolmasemmaten kansalaisten pääsy äh, turvapaikkajärjestelmään. Tämä on monimutkainen kysymys. kahta ongelmaa, mutta toki ohjelmassa erityisesti sivulla 55, otsakkeen Access to Europe in a Globalized World, ulkorajojen integroitu hallinto, me toteamme sel- selkeästi. Siteraanpa nyt tätä rajavalvonnan vahvistaminen ei pidä heikentää ihmisten suojaa, erityisesti koska niitä ihmisiä, joilla on oikeussuojan, erityisesti altti ryhmien suojaan, erityisesti yksin matkustavien lasten suojaan. Ja tämä osoittaa, että meidän puoli on selkeästi todennettu, että meillä on ongelma, johon pitää tarttua. Terva Kellerille. Oh, kiitos ystävästä sanoista liittyen Tukemasemmakseen minusta mielipiteen vaihto on tärkeää, vaikka mä olen ihan samaa mieltä, että tämä on kiinnostavaa. Minusta on syytä olla iloinen liittyen lämpimisen ohjelittujen maahanmuuton kehittymiseen. Meidän täytyy pitkällä, pitkään aikavälin näkökulmasta työskennellä maahanmuuton kanssa ja ainoastaan etsittävä lyhyen aikavälin ratkaisuja, se, mitä tulee yhteistyöhön lähialueiden maiden kanssa. Totesin, että nyt meillä on mahdollisuus ollutkin kertoa valiokunnalle, mitä neuvotteluissa on tapahtunut. Kerron juuri neuvottelusta tai ei-neuvottelusta, että meillä on ollut Libian kanssa. Turkin suhteen meillä on ihan selkeitä neuvotteluja ja se osoitti, että on tasolta tärkeää ottaa esille ihmisoikeudet. liittyen niitä ihmisiä, jotka ovat Turkissa paikan päällä. Ja tärkeää painottaa, että Tokama-ohjelmassa on ihmisoikeuskysymykset otettu useamman kerran esille. Sitten kysymys yhteisöstä lähestymistä vastaan. Kaikki on kiinni koordinaatiosta Frontexin pelastaa henkiä. Siihen me pyrimme. Ja, ja me saavutaisimme samat korkeat saavutukset Frontexin vastaisuudessa me tarvitsemme enemmän koordinaatiota, ei vähemmän koordinaatiota. Ja näin tästä asiasta puhuttiin myös ohjelmassa. Thank you. Well, we have six colleagues who for the... Täällä on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Eli kaksi kierrosta on vielä edessä. Rova Wikström, herra Tavares ja Rova Alfano ovat seuraavalla kierroksella mukana. Rova Wikström ensin. Väldigt mycket. Kiitoksia. Ström för att du åter Kiitos Tobias, että olet taas täällä valiokunnassamme. Olet ollut täällä useamman kerran ja pitää nyt olla tärkeää vuoropuhelua tämän talon jäsenellä on erittäin rakastaa, että Ruotsi on puheenjohtajamaana ja haluaisin kiittää sitä innosta, jolla olet ollut paikalla, kuten myös kollegasi. Keskustelu Tukholman ohjelman ympärillä on suunnittanut valtavasti keskusteluja ja monet kansalaiset ovat hyvin omistautuneita näihin kysymyksiin liittyen. Se myönteistä. Tästä on tullut paljon hyvää aikaan ja viisumivapaus Länsi-Balkanilla on se maahanmuuttajien oikeuksien parantaminen on yksi hyvä esimerkki ohjelman hyvistä puolista. Tukholman ohjelma näyttää suuntaa tärkeille humanitaariselle projekteille, mutta haasteita ja ongelmia jää ratkaistavaksi. Ja tämä liittyy niihin erityisesti, jotka laittomasti vaarantavat elämänsä, koko tulevaisuutensa tulemalla Euroopan parantaakseen heidän mahdollisuuksia lailla, laillisesti tulla Eurooppaan. Liittyy siihen hyvään tahtoon, josta Tobias on puhunut. Yksi tapahan tässä on auttaa avata mahdollisuuden näille ihmisille. laillisesti hakea turvapaikkaa jäsenmaiden suurlähetystä ja kysyisin Tobiakselta, oletko valmis toimimaan niin kuin Amnesty on ehdottanut anteellisesti äh, rohkaista jäsenvaltiota avaimaan – ja suurlähetystöjä ja konsulantteja, jotta, jotka ihmiset, jotta ihmiset, jotka ovat epätoivossa tilanteissa, saisivat lailliset mahdollisuudet tulla Eurooppaan mahdollisesti. Mä voisin vapauttaa sitä myönteistä tahtoa Tukholman sopimuksessa tässä kysymykseni ja kiitos omistautumisesta, jota olemme saaneet sen joka on inspiroinut monia aloitteita muissa val- valiokunnissa. I will ask you... Kiitoksia. Hyvät kollegat, nyt pyydän, että pyhyt, puhutte kaikki vain hyvin lyhyesti, koska muuten aika loppuu käsiin. Herra Tavarish seuraavaksi. President, uh... Kiitoksia, arvo puheenjohtaja. Minä suhtaudun hyvin kriittisesti joihinkin Euroopan maahanmuuttopolitiikan aspekteihin – Minusta tuntuu siltä, että tässä pitäisi mennä kohti reilua, realistista ja eritoten sellaista politiikkaa kohti, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja politiikkaa, joka korostaa sitä, että pitää, pidetään auki laillisia maahanmuuttokanavia. Olen hyvin iloinen kuullessani, että ministeri ainakin osittain puhui näiden linjojen mukaisesti. Mielestäni Ruotsia puheenjohtajavaltiona voi kiittää ja onnitella tehdystä työstä. Se on ollut äärimmäisen tärkeää. Tämä ää, turvapaikka toimisto on erittäin tärkeä konkreettinen askel eteenpäin ja haluaisin puhua tästä konkreettisesta uudelleen asutuskysymyksestä. Se on kestävä ratkaisu. Jotkut sanovat, että se on ainut kestävä ratkaisu joidenkin pakolaisten osalta, eritoten niiden, jotka ovat hyvin heikossa asemassa. Me emme puhu tässä mistä mahdottomista, ratkaisemattomista ongelmista. YK-virastot ovat puhuneet noin 200 000 pakolaista, jotka vuosittain pitäisi uudelleen asuttaa. Yhdysvaltoihin tulee noin 60 000 muihin maihin, oma osansa Kanadaan, Australiaan eh, ja esimerkiksi Brasiliaan. Euroopassa Ruotsilla on pitkät perinteet eh, pakolaisten asuttamisessa ja Euroopan parlamentin mietinnön esittelijänä esittelen kanssa olen yhtä mieltä siitä, että meillä on paljon hyviä syitä korostaa hyvää pakolaisten asuttamisohjelmaa niin, että ihmiset, jotka ovat lähteneet kotimaistaan vaaran alla, he eivät joudu uudelleen vaarantamaan elämänsä. Esimerkiksi matkatessaan veneillä vesien yli. No, se mitä meillä on nyt, se ei ole vielä ohjelma, vaan se on askel kohti sitä. Meillä on vain vetomuksia, jotta esimerkiksi jotkut maat ottavat tietyn määrän pakolaisia. Meillä ei ole vielä oikein lihaa tässä luitten päällä. Eri mailla saattaa olla erilaisia tapoja asuttaa pakolaisia. Me emme ole vielä korostaneet tämän asuttamisen laatua ja hyviä standardeja. Olen keskustellut parlamentissa kollegojen kanssa ja valiokunnassa olemme keskustelleet tässä ja mikä, miettineet sitä, mikä voisi olla keino saada uudet jäsenvaltiot mukana tähän ohjelmaan. Minusta vahvasti tuntuu siltä, että kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan inhimillistä pääomasta ja suuruusluokista tässä. Ja haluaisin nyt kysyä teiltä, voitaisiinko luoda pysyvä yksikkö, joka työstää esimerkiksi EUn turvapaikkatoimistossa näitä mm, asuttamiskysymyksiä. Tämä toimistoyksikkö voisi kerätä tietoja ja antaa esimerkiksi hätävaroituksia silloin, kun maailmalla on humanitaarisia kriisejä. Tämänhetkiset järjestelmät eivät ole tarpeita vastaavia. Tässä on konkreettisia ehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa eurooppalaisen turvapaikkatoimiston toimintaa. Kiitos. Sitten Rova Alfano. Io volevo chiedere al ministro B. Kiitoksia, puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, haluaisin esittää ministeri Pilströmille kysymyksen aiheesta, josta hänelle esitettiin kysymyksen jo syyskuussa, kun hän tuli paikalle, mutta silloin hän ei kyllä vastannut. Joten otetaanpa uusiksi. To, Olisi hienoa, mikäli tällä kertaa saisin myös vastauksen. Olemme kuulleet turvapaikanhakijoiden tasavertaisesta kohtelusta. Tämä tietystikin kuulostaa oikein hienolta, mutta käytännössä kesän aikana varmaan kuulitte, kuinka joissakin jäsenvaltioissa oli otettu käyttöön erittäin kummallisia rajoituksia. Ihmiset, jotka otettiin kiinni esimerkiksi merellä, ei annettu oikeutta hakea turvapaikkaa, vaan heidät palotettiin saman tien takaisin lähtöruutuun. Tuolloin esitin täsmäisen kysymyksen, enkä saanut vastausta kenteessä neuvoston puheenjohtaja ei tuolloin pystynyt sanomaan mitään. En tiedä tarkalleen, ovatko asiat tällä välin muuttuneet ja onko ryhdytty jonkin tyyppisiin toimiin tai onko tehty päätöksiä. Olisi kuitenkin kuulla komis- pikemminkin neuvoston näkemyksen tästä asiasta. Puheenjohtajan edustaja puhui myöskin taistelusta laitonta maahanmuuttoa vastaan. Tullaanko tässä yhteydessä tekemään ero sellaisen ihmisen suhteen, joka pakenee esimerkiksi sitä sotaa, ja toisaalta niiden ihmisten suhteen, jotka pakenevat varmaan kuolemaa. He ovat joutuneet sodan tai sorron kohteeksi ja heitä kuitenkin kohdellaan laittomina maahanmuuttajina ja heidät lähetetään takaisin koteihinsa. Tullaanko eri syistä pakoon lähteneiden ihmisten välillä tekemään ero? Ja viimeinen kysymys, joka liittyy aiemmin kommentteihin. Tämä liittyy Libyaan. Te totesitte aiempien kommenttien yhteydessä, että teillä ei ole ollut mahdollisuutta syvällisemmin käsitellä näitä asioita Libyan kanssa. Kuitenkin kolmisen viikkoa sitten Ruotsin edustaja, virkamiestason edustaja, totesi aivan muuta. Hän totesi, että teknisen tason keskusteluita libyalaisten kanssa oli kyllä käyty, ja että näiden teknisen tason keskusteluiden perusteella saattaa olla, että jonkinlainen sopimus vielä syntyy Libyan kanssa. Joten kysymykseni on melkoisen selvä. Mitä te aiotte tehdä? Miten te aiotte jatkaa näitä keskusteluita, joita Libyan kanssa nyt on käyty? Tuletteko te pitämään mielessäne sen tosiasian, että Libya ei esimerkiksi ole ratifioinut Geneven yleissopimusta, ja tuletteko ottamaan huomioon sen seikan, että Libya ei salli sitä, että YK tarkkailijat, YK pakolaisviraston tarkkailijat voisivat päästä maahan keskustelemaan turvapaikanhakijoiden tai vankien kanssa. Voisitteko edes lyhyesti vastata näihin kysymyksiin, näihin kysymyksiin koska ne ovat minun mielestäni erittäin tärkeitä. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kiitos puheenjohtaja. Ihan hetki vaan. Tack så mycket för ordförande. En gång jag skulle bara konferera. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin Rova Wikströmille. Epäilemättä on niin, että maahanmuutto herättää paljon kiinnostusta kansalaisten parissa ja tekeekin tukamanaista niin relevantin. mitä sitten laittamaan maahanmuuttoon tulee, niin aina täytyy löytää tasapaino, kuten johdannossa totesin. Toisaalta meillä täytyy olla toimiva rajavartio, laitos ja rajatarkastusta ei pidä tapahtua niin, että estämme turvapaikan hakijan, no, turvapaikan hakemisen. Sitten viittaisin kysymykseen järjestelmään pääsyyn liittyvät kysymykset. Tämä ei ole mikään helppo kysymys, mutta totesin, että uudelleen asuttaminen on yksi relevantti ja tehokas keino ratkaista ongelmia. herra Tavarishille vastaisin myöskin, että minulla on hyvin tärkeää heitä siihen Ruotsiin pitkään hyvän periaatteeseen käydä UNHCRn kanssa yhteistyötä. Olemme edistäneet uudelle astumiskysymystä, koska olemme käytännössä nähneet, miten tämä toimii. Yhteisen uudelleen asuttamisjärjestelmän luominen koko unioniin, johon kaikki 27 jäsenvaltiota ottaisivat osaa ja kaikilla olisi kiintiö. Silloin me voisimme tarjota kiintiön sadalle tuhannelle ihmiselle. Tämä ei ole mikä pieni strateginen kiintiö. Voisimme tarjota UNHCRlle tämän kiintiön. Uusimmat pakolaisleirit voidaan voitaisiin sulkea ja alttimassa asemassa olevat ihmiset, ihmiset, joilla ei ole resursseja jättää paikkaa, jonne he ovat paineet. Tämä tarvitsee heille, mahdollisuuden asettua muualle. Tämä on yhteinen vastaus Rafa Wikströmille ja herra Tavarishille. Minä sanoisin, että tämä on tie eteenpäin. En minä haluaisi tuo teknisiin yhteiskohtia, jotka liittyvät tukitoimistoon. Palaamme niihin. Ruotsin puheenjohtajuuden jälkeen Espanjan puheenjohtajakaudella käytännön toteuttamista keskustelussamme, mutta minusta on tärkeää painottaa, että yhteistyö ei kattaisi ainoastaan EU-maita, vaan sellaiset maat kuin Yhdysvallat, Kanada ja Australia. Mitä enemmän maita meillä on mukana, joilla on yhteisiä kantoja, sitä enemmän me voimme tukea niitä, jotka tukea tarvitsevat. Ja sitten, minä muistan kysymyksen edellisestä kokouksesta, mutta Vastaukseni tässä kokouksessa on sama. Minusta täytyy pitää eri instituution rooli erillä. Nyt puhutaan komission vastuudesta. Komission velvollisuus on pitää huolta esimerkiksi, että turvapaikkadirektiivi, niitä noudatetaan. Ja silloin tuli esille kysymys, jonka Rouva Alfano esitti, se pitää osoittaa oikealle instituutiolle komissio, eikä minulle neuvost, relevantin neuvoston puheenjohtajana. Tuokamaa ohjelmassa me kirjoitamme erityisesti sivulla 56, jossa me rohkaisemme niin kutsuttua tukivirastoa heittämään toimenpiteitä, jos, joilla paremmin tunnistettaisiin ne, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua silloin, kun kyseessä niin sanotaan uusemalaisten virtojen, ihmisvirtojen tapauksesta. Ja lopuksi Libya. Meillä ei ole ollut poliittisen tason kontakteja. Ei merkitse sitä, etteikö meillä olisi Libian ja EUn välillä. Olkisuhteissa on kattavaa työtä, sopimusneuvotteluja Libyan kanssa. Maahanmuuttokysymys on pieni, mutta tärkeä osa siinä. Joten on e ja Libyan välillä tapahtuu paljon neuvotteluja, mutta, mutta tärkeää tässä yhteydessä on, että valitettavasti emme Ruotsin puheenjohtajakaudella kyenneet luomaan poliittista vuoropuhelua poliittisella tasolla johtuen siitä, että Libialta kesti niin pitkään vasta kysymyksiimme. Ja siitä fatkasta, että vastaava ministeri sairastui ennen kuin pääsimme tapaamaan häntä paikan päällä. Velvoitteita emme ole unohtaneet. Olemme aina painottaneet, että kontakteissa Turkian ja Libian kontakteissa me tarvitsemme laajemman mandaatti, että saamme tarkempaa tietoa ihmisoikeuskysymyksistä. Tämä on meidän kunnianhimomme. Last round of, uh, Kiitoksia. Sitten viimeinen kysymyskierros, mutta puhukaa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi vain. Hennis Plechard, Bondes ja Brown. Hennis Plechard ensin. Voorzitter, dank aan de minister voor zijn eh, inleiding en uitvoerige antwoorden. Ik heb een paar hele concrete vragen. Kiitoksia, herra ministeri, johdannosta ja vastauksista kysymyksiin. Poliittinen sopimus pakolaisten sijoittamisesta merkitsee sitä, että 27 jäsenvaltiota eivät tee nyt yhteistyötä enää vapaaehtoisesti, vaan kaikki ovat nyt samassa veneessä. Tämä liittyy myös Eera Busutelin kysymykseen. Eurodaka asetusta ollaan muuttamassa samanaikaisesti Dublinin sopimusta uudelleen työstetään ja samaan aikaan komissio tarkastelee turvapaikkamenettelyitä ja pyrkii kaikki nämä seikat ottamaan mukaan direktiivin. Nämä kaikki asiat ovat nyt uudelleen tarkastelun kohtaana. Minusta vaikuttaa siltä, että nämä kaikki asiat täytyy todellakin erittäin läheisesti liittää turvapaikkapolitiikkaamme luurangon päälle ihan ikään kuin lihanomaisesti, lihaluiden päälle. Komissio on valmis tekemään ehdotuksen. Voisteko nyt ensin määritellä turvapaikkapolitiikkaamme luurangon ja tämän jälkeen voitaisiin ryhtyä pitämään lihaluiden päälle ja voisimme sitten vasta pyytää, että komissio tekee uusi ehdotuksen, koska 2012 aikaraja on hyvin nopeasti tulossa vastaan ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että me ei pääse asiassa eteenpäin laisinkaan. Herra Bondes. Dank u wel heb eh, twee eh, concrete vragen aan de minister. Kiitoksia. Minulla olisi kaksi konkreettista kysymystä herra ministerille. Ensimmäinen niistä liittyy lailliseen maahanmuuttoon. Te totesitte nimittäin, että Lissabonin strategian tavoitteeseen pyritään toden teolla, ja tämänkin vuoksi maahanmuutto on äärimmäisen tärkeä. Me tarvitsemme maahanmuuttajia. Miten te perustelette tätä lausumanne? Tälläkin hetkellä Euroopassa on kymmeniä tuhansia, jopa miljoonia työttömiä. Täytyykö nyt tänne työmarkkinoille tuoda lisää vielä maahanmuuttajia? Ja toinen kysymys. Te totesitte, että jäsenvaltiota Jäsenvaltioiden täytyy osoittaa solidaarisuutta toisiaan kohtaan. Mitä tarkoittaa solidaarisuus? Tarkoittaako tämä sitä, että jäsenvaltioiden täytyy auttaa siinäkin tapauksessa, kun eteläisten maiden ulkorajat ovat uhattuina? Pitäisikö ottaa valvonta menettelyt, jotta rajat suljetaan tiiviisti, vai pitäisikö pikemminkin antaa näille rajajäsenvaltioille tiettyjä kiintiöitä? Onko muiden jäsenvaltioiden pakko ottaa tietty määrä pakolaisia esimerkiksi vastaan? Mitä tämä tarkoittaa teidän mielestänne solidarisuus tällaisissa maahanmuuttokysymyksissä? Mr. Browns. Thank you, Madam Chairman. Herra Brahms. Kiitos puheenjohtaja. Herra Wilström sanoi, että hyvin hallinnoitu maahanmuutto hyödyttää kaikkea. No mikähän vastaus olisi niiden jäsenvaltioiden ihmisiltä, joilla, ihmisiltä, joilla ei ole työtä ja jotka näkevät, että maahanmuuttajat tulevat ö, töihin tai asunnottomilta, joille, jotka näkevät, että maahanmuuttajat saavat asunnot. No tässä saatetaan tarvita hyvää tahtoa ja anteliaisuutta. Anteliaisuus taas vaatii uhrauksia, avunantajan uhrauksia, mutta Ruotsi puheenjohtajavaltiona ei tule tässä tekemään mitään uhrauksia, eivätkä kyllä me pitkään, meillä menee ihan hyvin, vaan uhrauksia tekevät kaikista köyhimmät jäsenvaltioiden väestön edustajat. Maahanmuutto ei hyödytä edes niitä maita, joista maahanmuuttajat tulevat. Sieltä lähtee pois korkeasti koulutettuja terveydenhoitohenkilöitä. Eh, eh, he ovat tulleet esimerkiksi oman maani kaupunkiin, mutta he lähtevät oman maansa kustannuksella, niiden kustannuksella, jotka tarvitsevat apua heidän maissaan. Taloudellinen maahanmuutto on vain globaalin kapitalismin eh, hyödyksi sitten turvapaikanhakijoista. Minun mielestäni siinä vaiheessa, kun he tulevat ensimmäiseen turvalliseen maahan, heistä he eivät enää ole turvapaikanhakijoita, vaan taloudellisia maahanmuuttajia. Monet maailman maat eivät ole oikein mukavia maita elämistä varten, mutta Eurooppa ei voi kaikille näille ihmisille antaa kotia. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Billström. Voitteko nyt vastata? Kyllä, minä olen puheenjohtaja. Kiitos. Aloittaisin Rova Hennis Blashartin kysymyksestä uudelleen asettamista vastaan lyhyesti, sillä tämä kysymys siirtyy Espanjalle. Ja keskustelu parlamentin ja neuvoston välillä tulee jatkumaan ei meidän rahoituksen suhteen. Herra Brans. Me Strasbourgissa enkä mä täälläkään näe mitään yhteyttä laittamaan maahanmuuton ja hyvin organisoidun maahanmuuton välillä. Unioni tulee tarvitsemaan paljon maahanmuuttajia ja myös Lissabonin strategian tavoitteet kilpailukykyyn liittyen edellyttävät tätä. Joten ensiksi totesinkin, että Tukholman ohjelman kappaleet liittyen lailliseen maahanmuuttoon ovat niin kattavat. Ne ilmaisevat unionin yhteistä kunnianhimoa tällä alueella. ja valtioiden vastuuseen liittyen ja solidaarisuuteen liittyen toteaisin puheenjohtajamaan puolelta tämän päivän keskustelussa. Olemme tehneet selväksi, mitä me tarkoitamme. Me puhumme uudelleen asettamisesta. Resettlement on tämä käsite. Hollanti on hyvä esimerkki tästä. Olemme myös todenneet, että tarve... meidän täytyy löytää tasapainoa rajavalvonnan välillä siellä täytyy olla solidaarisia ja toisaalta täytyy olla solidaarinen niiden maailman maiden kanssa, joissa on paljon pakolaisia rajojensa puitteissa, mutta jotka maat eivät ole EU-ssa. Tämä tasapaino löytäminen on tärkein haaste EUn maahanmuuttotyössä tulevina vuosina. Maltan pilottiprojekti on tässä tärkeä. Sen Tammerille. tövenet herran Bronsin kysymys maahanmuuton merkityksestä unionille. Ilman maahanmuuttaja on, unioni on köyhempi, vähemmän dynaaminen, vähemmän kykenevä vastaamaan väestönmuutoksen ja talouden haasteisiin. Ja niiden kahden tekijän linkkeihin. Ja sitten on kysymys siitä, meitä me haluamme organisoida tulevan työvoiman maahanmuuton. Me olemme sanoneet, että me tarvitsemme ohjattuja järjestelmiä. Meidän täytyy vasta kuunkin jäsenmaan erilaisiin tarpeisiin. Mitä sairaanhoitajien tulee? Meillä on Pohjois-Ruotsissa kuntia, jotka eivät pystyisi tarjoamaan perusterveydenhuoltoa ja ilman maahan muuttaneita sairaanhoitajia. Sillä kaikki sairaanhoitajat ovat muuttaneet etelään jonnekin muualle. Ruotsiin palkan tai muuten syten vuoksi. ole mitenkään käänteistä kolonismia? Emme me, emme me halua estää kouluttautuneita sairaanhoitajia Afrikasta hakemaan työpaikkoja muualta maailmasta ja lähettämään sitten rahaa perheilleen, jotka jäävät. Mun ajatus, että tämä ei olisi mahdollista, on uuskolonialismia lähellä, eikä Rotsihan mielestä tämä kuulu tulevaisuuteen. Siksi Tokaman ohjelman yritys on päinvastainen – me painotamme niitä myönteisiä vaikutuksia, joita hyvin organisoidulla maahanmuutolla on lähtömaalle, vastaanottajamaalle. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on tavoitteemme. Kiitos puheenvuorosta. Thank you, Mr. Bilström. Thank you for coming and listening to our views. Kiitoksia, herra Bilström. Kiitoksia, että tulitte paikalle kuuntelitte meidän näkemyksiämme ja vastasitte meidän kysymyksiimme. Kiitoksia myöskin yhteistyöstä viime kuukausien aikana ja onnittelut siitä menestyksestä, jota Ruotsi on saanut aikaan puheenjohtajakaudellaan. Onnea ja menestystä teille myös jatkossa. Toivottavasti tapaamme vielä jatkossa näiden samojen asioiden parissa. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos hyvästä yhteistyöstä yhteisiin. Myöskin hyvän joulun ja uuden vuoden toivomuksiin. Hyvät kollegat, jatkakaamme esityslistaa eteenpäin meidän on määrä äänestää, mutta ennen kuin menemme äänestyksiin, meidän täytyy hyväksyä pöytäkirjat edellisistä kokouksistamme, mikäli vastalauseita ei ilmaannu. Katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty kokouksista 16. heinäkuuta, 22. heinäkuuta, 29. ja 30. syyskuuta, 5. ja 6. lokakuuta sekä 12. marraskuuta 2009. Näiden kokouksien pöytäkirjat on hyväksytty, ellei kukaan vastusta. Selvä. Hyvä. Loistavaa. Nyt pääsemme eteenpäin esityslistalla. Kyse on äänestyksistä. Rajoittaa toimenpiteet, jotka kohdistuvat tiettyihin henkilöihin, joita epäilen yhteistyöstä Osama Bin Ladenin al verkoston ja Talebanin lähellä olevien henkilöiden kanssa – kyse myös henkilöstä yhteisöstä sekä Zimbabwen ja tiettyjen luonnollisiin henkilöiden, oikeushenkilöiden yhteisöihin ja muihin elimiin Somalian tilanteen vuoksi kohdistuvat rajoitukset. Nyt annan puheenvuoron unionin oikeudellisen yksikön edustajalle enenäistystä. Puheenjohtaja lähetti kirjeen sekä oikeudelliselle yksikölle parlamentissa että komission oikeusyksikön kysymykseen, joka liittyy oikeudelliseen perustaan näihin kolmeen asiakirjaan, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen ja päätösauselmaan. Tästä keskusteltiin oikeudellisten asioiden valiokunnassa jo aiemminkin, kolmas joulukuuta muun muassa, ja nyt annan puheenvuoron herra Bradleylle, jotta hän voi pohtia näitä eri asianhaaroja vielä ennen äänestystä. Herra Bradley, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja, hyvä rouva puheenjohtaja. Muutamia vuosia sitten brittitelevisiossa oli ohjelma, elämästä Marsissa. Kysymys oli ö, poliisista, joka meni nukkumaan vuonna 2006 ja heräsi vuonna 1973. Hän jäi auton alle. Ja nyt kun tarkastellaan tätä tilannetta, niin tämä on vähän kuin tämä ohjelma. Tässä on joitakin asioita, jotka ovat tuttuja, mutta ne ovat perustavanlaatuisesti anakronistisia. Rouva puheenjohtaja, komissio oli sitä mieltä, että nämä ehdotukset voidaan hyväksyä artiklan 215 kohta kahden pohjalta Euroopan unionista, unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen osalta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentille on vain tiedotettava, eli tämä on askel taaksepäin konsultaatioprosessiin verrattuna. No, tässä on kolme pääsyytä, minkä vuoksi kenties tätä nyt ei hyväksytä 215.2 pohjalta. Ensinnäkin on kyse on ehdoista, jonka pohjalta voidaan käyttää tätä artiklaa. Sitten näiden, näistä kolmesta ehdotuksesta ja niiden keskeisestä sisällöstä. Ensinnäkin toimet voivat perustua artiklaan 215 vain siinä tapauksessa, jos päätös on hyväksytty, jos kohdassa kaksi EU-ssa e sanotaan näin. Eli tässä täytyy olla ensin yhteinen päätösneuvostolta ennen kuin voidaan käyttää artiklaa 215, ja mitä tällaista päätöstä ei ole hyväksytty yhdenkään näistä ehdotuksen osalta, joten ensimmäinen ehto artiklan 215 käyttämiseksi ei täyty. Mitä tulee Zimbabwe-ehdotukseen, niin tässä on yhteinen kanta, joka on hyväksytty Lissabonia edeltävän Euroopan unionin sopimuksen kohdan viisi mukaisesti, mutta tämä ei ole sama asia kuin luku kaksi päätös. Tämä on erilainen oikeudellinen väline, jolla on erilainen vaikutus ja tämä hyväksytään ja pannaan täytäntöön e- erilaisten menettelyjen pohjalta kuin mm, mitä toimittiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Niin mitä tulee YUTP ja Euroopan unioniin yleisestikin ottaen meidän mielestämme hyvä puheenjohtaja, on mahdotonta sitouttaa Lissabonia edeltävää yhteistä kantaa Lissabonin jälkeiseen kohtaan kaksi. No saattaa olla, että neuvosto ei artikla 215 pohjalta hyväksy näitä kolmea asetusta. Tämän määräyksen pohjalta neuvosto voi vain Euroopan unionin ulkoisten asioiden korkean edustajan ja komission yhteisen ehdotuksen pohjalta toimia. Nykyisen ehdotuksen on antanut komission edustaja ja meidän mielestämme nykyinen tilanne on menettelytavallisesti väärin. Kolmas syy, miksi tätä, eh, näitä hyvä, ei voida hyväksyä 215 eh, kohdan pohjalta, liittyy sisältöön niin sisältöön siihen, mitä siellä on, kuin mitä sieltä puuttuukin. Lähtien liikkeelle siitä, mitä puuttuu, niin artikla 215.3 vaatii, että rajoittavissa toimissa täytyy olla mukana tarvittavat määräykset ja oikeudelliset turvatakuut. Ja tämähän on johtanut suuriin kiistoihin ja ongelmiin menneisyydessä. Kolmesta ehdotuksesta vain al ehdotuksessa on riittävä tarvittavat ehdotukset. Kaksi muuta ehdotusta on jätetty komission käsiin ja tämä ei mielestämme ole artikla 215 määräysten mukainen. Mitä tulee al ja Somalia-ehdotuksiin, niin niissä on viittauksia komitologiapäätöksiin vuodelta päätöksiin 1919 ja meidän mielestämme ei ole mahdollista enää viitata näihin päätöksiin, koska tämä panee vain täytäntöön yhteisösopimuksen 212 määräyksiä, joka ei enää ole voimassa. Meidän mielestämme yksikään, yhtäkään näistä ehdotuksista sellaisena kuin ne on, nyt on muotoiltu, ei voida hyväksyä artiklan 215 pohjalta. TU-sta eikä myöskään TU-sta tehdyn sopimuksen artikla 75 mukaan. Mitä tulee näihin sisältöön, niin tässä sanotaan, että parlamentin neuvosto yhdessä hyväksyvät puitteet hallinnollisille toimille pääoma liikkeiden osalta, kuten esimerkiksi yksilöiden tai järjestöjen varojen jäädyttämisen osalta. No miltähän mahtaisi näyttää hallinnollisten puitteiden väline? Tämä on aivan uusi tekniikka sanamuotoilussa. Jos näitä hallinnollisia toimia ovat ne, joilla identifioidaan nämä yksilöt ja järjestöt ja lähdetään jäädyttämiseen, niin silloin näiden toimien täytyy olla oikeudellisia. Niihin täytyy liittyä esimerkiksi määritelmä siitä, mitä tarvitaan varoilla, taloudellisilla resursseilla, jäädyttämisellä. Ja, ja tämä täällä myös kiellettäisiin esimerkiksi kaikki sellainen toimi, jolla joka johtaisi näiden varojen jäädyttämisen, määrättäisiin myös vastuista, täytäntöönpanotoimista, tietojen kansallisten viranomaisten ja komission välillä ja niin edelleen, niin edelleen. Artikla 75 rajoittui vain, rajoittuu vain tavoitteisiin, tavoitteisiin, jotka voidaan ratkaista tämän määräyksen toimilla. Nämä ovat siis toimia, joilla on tarkoitus torjua ja taistella terrorismiin siihen liittyviä toimia vastaan. Ja niin meidän mielestämme al ehdotus, ehdotus on periaatteessa hyvä, mutta siihen tarvitaan institutionaalisia sopimuksia, sopetuksia, jotka perustuvat artiklan 75. Tässä ehdotuksessa halutaan ää, muuttaa neuvoston asetusta vuodelta 2002. Ja jos tarkastellaan tätä asetusta 881-2002, niin Tällä asetuksella halutaan torjua terroristitoimia. Ei ole mitään ehdotusta tämän muuttamiseksi. Tämän lisäksi, mitä tulee materiaaliseen sisältöön, niin ehdotettu asetus muuttaisi vuoden 2002 asetusta, mutta ei sen luonnetta perustavanlaatuisesti muuttaisi tällaisena puitevälineenä. Joten jos alkaida asetus mm, perustuisi 75 artiklaan, niin se olisi äh, lainsäädännöllinen väline ja sitten kansalliset hallitukset panisivat se täytäntöön subsidiariteettiin pohjaisesti. Zimbabwe ja Somalia ehdotuksetkaan, niillä ei yritetä saavuttaa yhteisön tavoitteita torjua terrorismia. Simbabwessa on kysymys oikeusvaltio- ja ihmisoikeuksien kunnottamisesta ja Somalia ehdotus on suunnattu yksilöihin ja järjestöihin, jotka uhkaavat Somalian rauhaa ja vakautta. Ja ihan selvittääkseni yhden pienen kysymyksen. Minun mielestäni, meidän mielestämme ei ole mahdollista pohjata näitä kahta jälkimmäistä eh, sopimusta 352 artiklan TEUsta. Nämähän perustuvat nyt artiklaan 308 tällainen yleinen ö, eh, viimeinen lauseke, johon perustetaan, jos ei ole mitään muuta hyvää lauseketta, hyvää artiklaa. 352 artikla on mahdollinen vain, jos sopimukset ei muualla anna, eivät muualla anna oikeusperustana. Meidän mielestämme sopimukset ovat antaneet riittävät toimivaltuudet artikloissa 75 tai 315, mutta Zimbabwe ja Somalia ehdotuksessa neuvosto ei ole vielä käyttänyt näitä toimivaltuuksia. Sitten kaksi muutakin kysymystä, joihin lyhyesti viitattiin tässä kirjeessä. Kummallakaan ehdotuksella ei voi olla ö, tupla oikeusperustaa, koska ehdotukset ovat erilaisia. Mitä tulee vaihtoehto, vapaaehtoisen konsultaation, niin Euroopan neuvostohan voi aina halutessaan parlamenttia kuulla, mutta parlamentti ei voi aina vaatia tällaista kuulemista. Se on vain vaihtoehto. No, tämä analyysi, jonka teille esitin, hyvä puheenjohtaja, on täysin yhtenäväinen viime torstaina hyväksytyn oikeudellisen yksikön analyysin kanssa. Well, uh... Kiitoksia, herra Bradley. Toivottavasti ymmärsitte, mitä herra Bradley sanoi. No, äänestetäänpä sitten seuraavaksi. Meillä on nyt edessämme yhdeksän tarkistusta. Ensin tarkistus yksi Rova Boskurelta puolesta vastaan tyh- hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni meidän täytyy nyt laskea. Otetaanpa uudestaan. Tarkistetaan koneellisesti. Onko teillä äänestyskorttini mukana? Ai eikö? No sen tapauksessa otetaanpa uudestaan puolesta äänettä. Hyväksytty. Hyväksytty, mikä hyväksytty. Selvä. Sitten tarkistus numero seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt sitten koko päätösasema teksti puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kiitoksia, hyvät kollegat. Viime äänestä kohdasta kuusi, kuten aluksi jo totesinkin, Sen sijaan siirtykäämme kohtaan seitsemän esityslistallamme. Tarkoitus on keskustella siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä, siis yksi plussasta, toisen sukupolven Schengen tietojärjestelmään, siis kakkoseen – nyt muutetaan sekä tätä koskevaa päätöstä että asetusta. Ensimmäinen näkemysten vaihto käytiin asiasta ensimmäinen päivä joulukuuta jo. Ja herra Koeljo, esittelijä, nyt kertoo meille mietintöluonnoksestaan. Tämän jälkeen pyydämme, että Ruotsin edustaja ja myöskin komission edustaja kommentoi. Ja tietystikin muutkin kollegat voivat pyytää puheenvuoroa. Pistäkää merkille, hyvät ihmiset, että Lissabonin sopimus tulee vaikuttamaan näihin sopimuksiin. Komission ehdotus perustui kolmannen pilarin oikeuden perustaan, joten tämä ei ole enää validi, vaan py- nyt pyydämme, että komissio kertoo meille, mikä sen näkemys on tämän paketin osan tulevaisuudesta. Mutta tätä ennen herra Koelio esittelee saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte tuossa jo, kävimme keskustelua vähän aikaa sitten tästä. En tule tässä nyt toistamaan näitä argumentteja, joita silloin kehittelin. Haluaisin vain muistuttaa teille, että parlamentti on hyvin huolestunut viivästyksistä, jotka liittyvät Schengenin tietojärjestelmään, aivan samoin kuin VIS-järjestelmä, visumitietojärjestelmään. Ja tästä aiheesta me hyväksyimme päätöslauselman täysistunnossa sisä- ja oikeusasioiden viimeisin neuvosto päätti siirtää myöhemmäksi tekstin käsittelyä, joka piti käsitellä tämän vuoden loppuussa. Tämä on nyt siirretty ensi vuoden tammikuun lopulle. Tietojemme mukaisesti näyttää siltä, että tämän tekstin osalta kielteinen tulos saattaa johtaa olosuhteisiin, jossa ei saada sopimusta aikaiseksi yrityksen kanssa, joka oli tähän otettu. Me olisi hyvä, jos komissio hieman antaisi meille enemmän selvityksiä tästä asiasta. Sitten näistä ehdotuksista, aivan kuin puheenjohtaja jo viittasikin tähän, ehdotus ensimmäisen pilarin asetuksesta. Tästä pidetään edelleen kiinni. Tässä on uusi oikeusperusta, artikla 74 sopimuksesta. Mutta tärkeimmistä asioista pidetään kiinni. Mitä tulee kolmanteen pilariin, niin tämä tullaan uudelleen esittämään ja toivon, että komissio voi antaa meille lisää selvityksiä tästä kysymyksestä. Sitten nämä sisältökysymykset pidän kiinni siitä, mitä sanoin edellisessä kokouksessa. Me emme halua antaa komissiolle mitään avointa valtakirjaa ja meidän mielestämme on välttämätöntä määritellä tässä määräaika. Me emme hyväksy mitään ehdotusta, jossa ei ole määräaikaa. Haluamme, että tässä on parlamentaarista valvontaa. Parlamentti on vastuussa, mitä tulee oikeusperusta valintaa, ja se on vastuussa myös budjettiprosessista ja haluamme, että ennen kuin siirrytään uuteen järjestelmään, niin parlamentti saa tietoa tästä asiasta, voi antaa oman hyväksyntänsä ja haluamme tehdä selväksi sen, että mikä tahansa tekninen ratkaisu tässä valitaan, niin kaikki ne päätökset, joita me hyväksymme, ne täytyy panna täytäntöön ja haluamme kiittää ja onnitella siitä ratkaisusta, joka löydettiin tässä Global Management Boardissa, jossa siis saatiin hyvää ratkaisua aikaiseksi ja olemme pahoillamme vain siitä, että tähän ratkaisuun ei päästy aikaisemmin. Haluaisin muistuttaa, että parlamentti teki jo selviksi, selväksi sen, että jos tässä tulee muutoksia siis kakkosen, niin parlamentti varaa itselleen mahdollisuuden pyytää tilintarkastustuomioistuimelta syvällisen arvion tästä hankkeesta. No, hyvä puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että voimme tässä kuulla komissiota ja myös äh, neuvoston edustajaa, joka on keskuudessamme. Kiitos, herra Keljo. Ja nyt Schengen-työryhmän puolesta. Sarva puhuja. Tack för ordförande och... Eh, eh... Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Aluksi sanoisin, että puheenjohtajan näkökulmasta olemme vetäneet neuvotteluja ja tällä alueella siitä lähtien, kun tämä ehdotus tehtiin syyskuussa. Meillä on ollut muutama neuvottelutapaaminen. Ja odotamme nyt uusia ehdotuksia, jotka tehdään Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Olemme ottaneet osaa parlamentin mietintöluonnoksen laatimisprosessiin ja olemme sanoneet, että ne vastaavat hyvin neuvoston tähän mennessä käyneitä keskusteluita. Tärkeitä asioita, jotka herra Kelly otti esille tässä, ovat se, että tämä sopimus mahdollistaa sen, että jos tekniset ongelmat voidaan ratkaista, voimme löytää sitten vaihtoehtoisen teknisen ratkaisun. Mä perustaa myöskin globaalin ohjelman hallintaryhmän, mikä lisää jäsenvaltioiden valvontaa ja parantaa projektin laatua. Tähän mennessä neuvottelussa keskustelut ovat olleet sen suuntaisia, että jäsenvaltioiden mielestä joku lukkoon löytö päivämäärä olisi tärkeä, niin kuin parlamentin mietinnössäänkin ehdottaa. Några små saker. Pari pikkujuttua. Olemme huomanneet mietinnöstä. Det gäller bland annat... Tämä liittyy esimerkiksi päätöksentekoprosessiin maahanmuuttovaiheessa, eli aivan viime vaiheessa. Osana tätä siirtovaiheessa, jossa siirrymme nykyjärjestelmästä tulevaan järjestelmään. Olemassa olevassa säännöstössä – on, on, on tästä, mutta komissio varmaan pystyy paremmin selvittämään, minkälaista päätöksentekoa siihen vaiheeseen on ajateltu. Annars så delar vi, eh, som jag sa, förvånande... Kuten sanoin, me olemme hämmästyttävän samaa mieltä siitä, miten tämä komissio voidaan kehittää – sellaiseksi, että se todennäköisesti voidaan hyväksyä neuvostossa. Me jäämme näkemykset GBMBn merkityksestä ja myös vikten att, att, att hålla det här systemet öppet för... On tärkeää pitää tämä järjestelmä avoimena vaihtoehtoiselle ratkaisulle ja ja palasi johonkin, jota herra Kelju mainitsi neuvoston loppupäätelmät maanantailta. Liittyen assist, assist kakkoseen, ja kuten herra Kelju juuri totesi, nämä kahden ja viime järjestelmän myöhästymiset ovat sellaisia, että ei voida jatkaa. Ja, ja jos nykytestejä, jotka oli suunniteltu 2004 viimeisellä kvartaalilla alun perin, ja, ja nyt on siirretty ensimmäisellä kvartaalille 2010, jos niitä ei voida viedä läpi sen takia, että on teknisiä puutteita toimittajan puolesta, niin neuvosto pitää tätä testiä sitten epäonnistuneena. Siksi on tärkeää, että meillä on tässä mahdollisuus siirtää vaihtoehtoiseen tekniseen skenaarioon. Ja tässä olemme ihan samaa mieltä parlamentin mietinnön kanssa. Et, eli Eli vaihtoehtoisen ratkaisun toteuttamisen täytyy olla mahdollista nopeasti. Että voidaan ottaa mukaan niitä toimintoja, jotka ovat ja siis kahdessa. Tämä antaa kansalaisille ja viranomaisille samat järjestelmät. kuin muutama teknistä polkua. Tämä on myös myönteistä. Mutta kuten sanottu, ei tästä sen enempää nyt. Ja lopuksi toteaisin, että en ole suunnitellut mitään vastaisia kokemuksia siinä työryhmässä, joka tästä on keskustellut, ei kokemuksia enää Ruotsin pohjoittajakaudella. Tulemme yksityiskohtaisesti briefaamaan Seuraava puheenjohtajamaata. Ja pidämme myös huolta siitä, että parlamentti saa jatkuvasti tietoa siitä, mitä tapahtuu instrumentin puitteissa. Ja siis kakkosprojektissa myös teknisesti. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Fergren. And now we would like to listen... Kiitoksia. Nyt haluaisimme kuulla, mitä komissiolla on sanottavana. Redoriaki, joka edustaa komissiota, voi nyt vastata kysymyksiin ja esitettyihin kommentteihin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En nyt aio puuttua sisältöön sen yksityiskohtaisemmin, koska tätä asiaa käsiteltiin viime viikolla, joku komissio ensimmäistä kertaa ilmaisi kantansa. Haluaisin ensin vastata kysymyksiin, jotka herra Coelho suoraan osoitti komission suuntaan. Tekninen keskustelu on seikka, jota painotin jo viime viikolla. Komissio on ollut erittäin avoimesti ollut käsittelemässä näitä kysymyksiä ja todennut avoimesti, että teknisiä ongelmia on ollut myöskin sopimus, sopimusten solmimispuolella. Varapuheenjohtaja lokakuun lopulla täysistunnossa tämän totesi myös ääneen. Myöskin kirjallisia vastauksia on esitetty kysymyksiin, joita esitettiin eläkkoilun ja muiden toimesta parlamentinsa. Mitä itse mietintöön tulee? Haluaisimme ensinnäkin todeta, että on lähestymistapa on ollut erittäin rakentava mietinnön laadinnan yhteydessä. Suurin osa esittelijän ehdotuksesta on hyvinkin pitkälti yhte, yhdensuuntaisen sen kompromissitekstin kanssa, jonka puheenjohtaja Maa jo mainitsikin, ja josta keskusteltiin Schengenin akiin parissa viimeisten kuukausien aikana. Voisin ehkä poimia esiin muutaman peruskysymyksen. Ensinnäkin aikaraja. Nyt pitää ymmärtää, että komission tarkoituksena ei ollut millään tavalla, kun se jätti päivämäärän pois tekstistä, piilotella mitään asioita tai pyrkiä välttämään sitä, että Euroopan parlamentti pystyy seuraamaan prosessia, eikä se pyrkinyt myöskään lakaisemaan maton teknisiä ongelmia. Toteaisin vain, että tällä hetkellä ei voida olla sataprosenttisesti varmoja siitä, mitä teknisiä valintoja loppujen lopuksi tehdään sitten, kun siis kakkonen astuu voimaan, sitä ryhtyä käyttämään. Tämä kaikki riippuu myöskin oikeudellisesta perustasta. Realistisesti katsottuna ei me löytynyt mitään järkevää aikaraja koska aikaraja tai päivämäärä riippuu kahden teknisen senaarion käsittelyn tuloksista, joita tällä hetkellä vielä pohditaan. Olemme kuulleet myöskin puheenjohtajamaan näkemyksiä. Olemme keskustelleet ongelmisten selkeästi pistäneet merkille herra Koelion mietinnön ehdotukset. Selvästikin on tarvetta todellakin määritellä päivämäärä, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkastella täsmällisemmin vielä päätöksiä ja ratkaisuja, joita on tehty, koska meidän täytyy ottaa huomioon, kuten totesin, se, mikä tekninen ratkaisu loppujen lopuksi valitaan. Tällä hetkellä komissio ei voi olla varma nykyisestä teknisestä foorumista, onko sillä mahdollisuuksia tulla toteutuneeksi vielä vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tämä aikaraja on mainittu myöskin mietinnössä vaihtoehtoinen skenaario, jolta kehitellään siis 1 plussan puolella sen mukaan arvioitu aika viittasi pikemminkin vuoteen 2012. Silloin uusi järjestelmä tulisi käyttöön, mutta tätä on ollaan nyt mahdollisesti lykkäämättä, lykkäämässä vuoteen 2013, koska aika kysymys on ollut vielä avoinna. Katsoimme, että selkeä tarkkaa päivämäärää ei vielä voida antaa, vaan saattaa olla, että tekstiä uudelleen muutetaan sitten, kun se tulee ajankohtaiseksi. ajankohtaiseksi. Tästä keskusteltiin myöskin Schengen-työryhmässä ja pistimme merkille, että parlamenttikin on tämän mietinnön lukemisen perusteella kiinnostunut tästä päivämääräkysymyksestä. Me tulemme pyrkimään löytämään parhaan ratkaisun päivämäärän osalta. Toinen kommentti liittyy käytettyyn terminologian tarkistuksissa itsessään ja myöskin muutoin, kun puhutaan siis kakkosesta – filosofiasta kerroin viime viikolla. Tarkistuksen filosofia on se, että siis kakkonen on joukko eri funktioita. Tämä on pikemminkin oikeudellinen sateenvarjo, jonka alla voidaan paljon. mikä tässä tekninen ratkaisu toteuttamaan näitä funktioita. Hu- huomautimme, että tai huomasimme myöskin tehdä koelio kannattaa tätä lähestymistapaa. Hienoa, että olemme päätyneet samaan lähestymistapaan. Tämä myöskin tuli ilmeiseksi Schengen-työryhmässä. Näistä syistä olen pistänyt merkille, että jotkut terminologiaehdotukset tai jotkut termit, joita on käytetty tämän mietinnön yhteydessä, ovat hieman hämmentäviä, koska joskus täällä käytetään termejä, jotka liittyvät nykyisiin teknisiin ratkaisuihin. Ja haluaisimme välttää tämän tyyppistä merkintäkäytäntöä, koska siis kakkosessa loppuratkaisu – lainsäädännön ratkaisu pikemminkin, ei niinkään tekninen ratkaisu on kyseessä. Tekninen ratkaisu, joka myöhemmin valitaan. Näin on selkeästi esittelijän tarkoitusperänä myöskin, ja kyse on pelkästään sanamuotovalinnasta. Sanamuotoa muuttamalla löydämme yhteisymmärryksen kyllä. Viimeinen huomio riittyy siihen rooliin, joka Euroopan parlamentilla tulee olemaan tässä siirtymisprosessissa. Päätöksenteko silloin kun siis 1 plussasta siirrytään siis kakkoseen ja se, milloin siis kakkonen on valmiina tähän siirtymiseen ja miten tästä tehdään päätös, miten parlamentti osallistuu tämän päätöksentekoon. Pistimme merkille mietintöä lukiessamme, että parlamentti katsoo, että sillä pitää olla merkittävä rooli tässä päätöksenteossa. Katsomme, että tämä on vastoin toimielin rakennetta, toimielin asetelmaa, joka liittyy siis kakkosen oikeudelliseen perustaan artiklan 55. Tämä vastaan artikla 55. Katsoin myöskin, että siirtymisprosessi on pikemminkin täytäntöönpanon vallan piiriin kuuluva asia, tekninen prosessi, joka kuuluu komission toimivaltaan. Ja parlamentin rooli on lainsäädännöllinen pikemminkin. Sen vuoksi tässä on yhteensopivuusongelma. Ehkä me ymmärtämme väärin, mutta me käsitimme tämän mietinnön tarkoitusperän sellaisella tavalla, että parlamentille pitäisi antaa päätöksentekorooli silloin, kun päätetään siitä, milloin siirrytään siis kakkoseen. Nämä olivat niitä seikkoja, jotka halusin ottaa esiin. Anteeksi vielä yksi kysymys, jonka haluaisin ottaa vielä esiin. Tällä hetkellä nykyehdotus, joka oli aikaisemmin ensimmäisen pilarin ehdotus, kuuluu tämän omnibus kokonaisvaltaisen tiedonannan piiriin, joka komissio antoi viime viikolla – menettely jatkaa, jatkuu edelleenkin, se rullaa eteenpäin, mutta vielä ei ole ikävä kyllä päätetty komission sisällä siitä, mitä prosessia tarkalleen käytetään kun otetaan uudelleen esiin tämä kolmannen pilarin instrumentti, miten nämä integroidaan käytännössä. Tästä vielä keskustellaan pääsihteerien ja oikeuden yksikön välillä. Sitten kun selkeä ratkaisu on saatu aikaan, tietysti tulemme tiedottamaan tästä sekä neuvostoa että parlamenttia. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Komission edustaja, nyt on kaksi kollegaa, jotka haluaisivat vielä puheenvuoron ennen kuin puheenvuoro menee takaisin esittele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 aikataulua ja takarajoja järjestelmän siirtymisen suhteen, mikä voi hyväksyä komission vaatimuksia. Minkä lisäksi olemme sitä mieltä, että parlamenttiin pitäisi saada jatkuvasti tietoa kokeita tuloksista ja konversioprosessista ja, ja siitä tavasta, siitä, miten sopimuksen voittanut tai täyttää sopimusehdot. Me voi hyväksyä seurattavuuden puutetta parlamentin näkökulmasta. Kuten Strasbourgissa totesin, tietosuoja, mahdollisuudet, niitä täytyy kunnioittaa kirjaimellisesti. Ja teknologian täytyy olla mitä tehokkainta. Komissiolla on mitä suuri vastuu henkilötietojen suojaamisessa. Ja tämä pätee niin testaukseen kuin niiden jälkeiseen, jälkeiseen aikaan kun järjestelmä sitten todella toimii. Onko sitten kyseessä siis kakkonen vai joku muu järjestelmä? Äh, Renate Zoma. Renate Zoma seuraavana. Ja vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio toteaa, että selkeän päivämäärän määrittely ei vielä ole mahdollista. Kun joku katson tätä asiakirjaa, olen hieman uusi näissä asioissa, mutta kun katson tätä alkuperäistä ehdotusta ja neuvoston antamaa mandaattia uuden järjestelmän laamiseksi, laatimiseksi, niin mandaatti päättyi vuonna 2006, mutta yhä uudelleen on ollut viivästyksiä. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että kun nyt kuulen, että selkeän päivämäärän asettaminen ei ole mahdollista, niin minusta tämä kuulostaa siltä, ja minä olen tekni, tekninen minulla on tekninen tausta, niin minun mielestäni silloin tämä uusi järjestelmä ei toimi. Ehkä tässä on jotakin pieni, pieniä seikkoja, jotka täytyy vielä hio loppuun, mutta kyllä tässä perusongelma täytyy jossakin olla, mikäli kestää niin pitkään tällaisen järjestelmän kehittäminen, eikä edes tiedetä, milloin tämä ehkä mahdollisesti voisi toimia. Liikennepolitiikan puolella on teknisiä kysymyksiä myöskin. Olen toiminut näiden parissa kymmenen vuotta esimerkiksi nämä digitaaliset ajopiirturit. Näiden käyttöönottoa aina lykättiin ja lykättiin. Minun mielestäni nyt tämä on kuitenkin niin tärkeä asia, että näitä kahta ei voi edes verrata. Näitä ajopiirtoja ei voi verrata siis kakkoseen. Tämä on paljon tärkeämpi asia. Tämä on asia, jonka täytyy toimia kerta kaikkien heti ensi päivästä lähtien tähän saakka käytetystä järjestelmästä on määrä siirtyä uuteen, joka on ainoa järjestelmä, joka sitten on käytössä. Nyt pitäisi kyllä tehdä töitä yötä myöten ja, var- ja kun olen kuullut, ei edes tiedetä, milloin tämä voisi ehkä toimia, niin kyllä minun mielestäni tässä on jokin perusongelma. Tullaanko tätä uutta järjestelmää ikinä saamaan? Herättää siellä kysymys väkisinkin. Esittelijän näkemysten perusteella katsoin, että hänelläkin on tällainen pelko. Ja kun nyt katson komission suuntaan, miten komissio alun perinkään valitsi tämän projektisuunnitelman? Lissabonin sopimus on nyt astunut voimaan. Ja tämän myötä me olemme niin mu- ikään mukana tarkastelemassa tämän projektin edistymistä. Olisi hienoa nähdä, tällaiset suunnitelmat etukäteen, niin että voisimme olla mukana myötävaikuttamassa. Onko muitakin asiakirjoja, jotka ehkä voisimme saada nähdäksemme? Miten avoimuus toteutetaan? Tehän olette pitkään jo puineet näitä kysymyksiä, ja aina täällä parlamentissa on valiteltu avoimuuden puutteet, puutetta. Neuvosto toteaa, että tämä johtokunta on nyt perustettu, että tämä on hyvä asia. Mutta mitä tämä johtokunta sitten tekee? Ovatko kaikki jäsenvaltiot mukana edustettuina vai onko ehkä kyse siitä jälleen kerran, että tämä johtokunta on vain muodollinen alibi, jolla pyritään osoittamaan, että jäsenvaltiot ovat kyllä mukana, mutta että käytännössä avoimuus ei millään tavalla parane että tämä johtokunta pelkkää silmän luetta. Onko jälleen kerran näin? Tämä vaikuttaa hyvin epämääräiseltä tämän mandaatti. Ja kun tarkastellaan näitä lainsäädäntöpäätöksiä, jotka liittyvät tähän tekniseen siirtymiseen, siis kakkosen, niin periaatteessahan tämän jälleen kerran kehitysmandaatti. Ja minun mielestäni tämä on pitkään ollut jo puitavana neuvostossa ja tätä on aina pidennetty ja pidennetty. Ja mikäli tätä jälleen kerran pidennetään ja lykätään, niin tässä kuluu aikaa ja rahaa ja herää kysymys, että tuleeko tämä ikinä käyttöön. Eurooppalaisen tilintarkastustuomioistuinenkin pitäisi ehkä ryhtyä tarkastelemaan tätä hanketta ja sen edistymistä tai edistymisen puutetta. Hyvä, mikäli näin tehdään. Täten saataisiin enemmän avoimuuttakin asiaan. Minun mielestäni Minun mielestäni on suuri epäluottamus tätä koko hanketta kohtaan. Onko ylipäänsä mahdollista kehittää koko hanketta eteenpäin ja viedä sitä eteenpäin? Entä sitten tavarantoimittajat tai sopimusosapuolet? Ovatko ne ylipäänsä sellaisessa asemassa, että ne pystyvät pitämään kiinni tehdystä sopimuksesta? Tietystikin mitä pitempään hanke kestää, niin sen enemmän siihen kuuluu rahaa. Miltä näyttää sitten se sopimus, joka on tehty näiden toimittajien alihankkeiden kanssa? Onko se jotain tapauksia? tai mahdollisuuksia toimia sopimusrikkomuksen yhteydessä. Olisin kiitollinen vastauksista, jos niitä saisin. Kiitoksia, Rova Sommer. Voisiko komission edustaja vastata näihin Rova Sommerin kysymyksiin ehkä? Yeah, uh, with pleasure. Kyllä, mieli hyvin, Rova puheenjohtaja. Yritän käydä ne yksitellen läpi. Haluaisitteko minun keskittyvän kaikkiin kysymyksiin vaiko vain joihinkin viimeisimmän puhujan esittämiin kysymyksiin? Tämä oli kysymys. Siis kaikki selvä. No niin, ensimmäinen puheenvuoro, joka liittyy tähän päivämäärään, Haluaisin kenties selventää tässä sen, että minua on mahdollisesti ymmärretty väärin. Kysymys ei ole ollenkaan siitä, että me komissio emme ole varmoja tai emme tiedä tai emme halua kertoa päivämäärää, vaan kuten sanoimme, nykyisissä teknisissä eh, näkymissä niiden osalta meillä on päivämäärä, meillä on projektipaketti, ja tämä menee tuonne 2011 loppuun. Mutta tämän vuoden kesäkuussa neuvoston keskustelujen jälkeen on ollut neuvoston ilmaiseva suunnitelma, jolla halutaan mahdollinen vaihtoehtoinen SIS 1 Plus-järjestelmä kehittää. Se olisi siis vaihtoehtoinen, jos tämä kakkosjärjestelmä pettäisi, niin tämä on estänyt sitä, että me voisimme hyvin selvästi puhua, mikä nyt on hankkeen loppu, koska jos me puhumme pysymme, pidämme kiinni tästä nykykehityksestä, niin tiedämme, että se on 2011 lopussa, mutta jos me vaihdamme tähän vaihtoehtoiseen ratkaisuun, josta meillä tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoja, ranskalaiset ovat toiseen yritykseen tämän asian osalta ottaneet yhteyttä ja tältä yritykseltä on vasta arvioita. Alussa he sanoivat 2012, nyt se on 2013 ja koska tätä epävarmuutta on, niin kun me tätä tarkistusta laadimme, päätimme, että emme laita siihen päivämäärään, mutta me olemme täysin valmistautuneita tässä toimimaan rakentavasti neuvoston ja parlamentin kanssa löytääksemme ratkaisun joko tällaisen kahden päivämäärän mahdollisuuden niin kuin Schengen-lainsäädännössä on, tai yksi päivämäärä, jota voitaisiin sitten viedä pitemmäksi komitologian kautta, niin kuin mietinnössä sanotaan. Sitten testitulosten avoimuudesta, joka täällä otin esille. Haluaisin korostaa, että oikeusperustan mukaisesti meillä on velvoite puoli vuosittain kertaa siis kakkosen kehityskulusta, ja tätähän nyt tapahtuu säännönmukaisesti. Ja vielä enemmänkin, aina kun on joku merkittävä virstanpylväs saavutettu, niin neuvoston poliittisessa päätöksenteossa kuin sopimuksiin tai testauskysymyksiin liittyvissä asioissa, niin komissio on aina live-valiokunnan puheenjohtajalle tiedottanut näistä kehityskuluista. Tämä on tapahtunut kirjan kautta kesäkuun neuvoston kokouksen jälkeen ja nyt Viime viikkoisen neuvostokokouksen jälkeen tulee näin myös tapahtumaan, niin me olemme aina myös äh, suullisen ilmoituksen lisäksi kirjallisesti tämän tuoneet esille. Ja haluaisin muistuttaa, että lokakuussa, lokakuun täysistunnossa me niin suullisessa kuin kirjallisessakin vastauksessa toimme esille nämä yli kolmen miljoonan euron äh, rikkomussakot nykyyritystä vastaan – ja myös olemme tuoneet esiin maksumääräys, maksusitoumus määrärahakysymyksellä. Nämä tiedot tullaan myös antamaan tulevaisuudessa. Aina kun tulee jotain teknistä tai sopimus, sopimuksiin liittyvää kehityskulkua, ja varmasti me tulemme Euroopan parlamentin tiedotuksesta pitämään huolta tämän asian suhteen. GBMBstä. No, tässä nimenomaan on kyse siitä, että jäsenvaltiot tuodaan enemmän mukaan tähän ohjelmasuunnitteluun. Meillä on kahdeksan jäsenvaltioasiantuntijaa tässä vaiheessa, jotka viikoittain tapaavat yhdessä teknisten asiantuntijoidemme kanssa ja he ohjaavat säännönmukaisesti tätä hanketta, sen kehitystä. Kaikki viimeisen puolen vuoden aikana tehdyt päätökset viime kesäkuusta tähän asti on tehty GMBM-koordinaatiolla ja sen panoksella. Tämä on todellakin osoittanut oman arvonsa. Sanoin, että tässä on useita asiantuntijoita mukana ja heillä on täysi pääsyä sopimukseen, joten he voivat tehdä päätöksiä ja olla aina täysin tietoisia sopimusoikeudellisista vaikutuksista, joilla tällä voi olla. Sitten tilintarkastustuomioistuimesta vielä yksi yksityiskohta, jonka haluaisin mainita. Me tilintarkastustuomioistuin on jo usein, usein otteeseen vierailut, tutkinut tätä hanketta. Kolme kuukausi sitten kolme viikkoa he tutkivat jo näitä erilaisia sopimusoikeudellisia prosesseja tässä ja No tietysti olen täysin valmis vastaamaan lisäkysymyksiin ja olemme aina valmiita ottamaan tilintarkastustuomioistuimen tutkijat vastaan. Would you like to finish this? Fede Koelio, haluaisitteko nyt päättää tämän keskustelun? Oli. Kiitoksia. Haluaisin esittää vain kolme loppukommenttia. Ensimmäinen tulee tässä. Mitä tulee meidän vastuuseemme? Viivästyksiä on tapahtunut toinen toisensa jälkeen, eikä parlamentti ole vastuussa yhdestäkään viivästyksestä. Emmekä me halua ottaa myöskään vastuuta mistään viiveistä. Sen vuoksi ehdotankin, että parlamentti antaa suostumuksensa mandaatin pidentämiselle, niin että neuvosto ja komissio eivät voi ainakaan parlamenttia syyttää mistään. Meidän syymme ei myöskään ole, mikäli koko hanke epäonnistuu. Meillä on lainsäädännöllinen kehys, joka on saatu aikaan hyvin nopeasti. Ensimmäisessä käsittelyssä sopimus jo syntyi, joten uskon, että oli hyvä ajatus ottaa käyttöön tämä kokonaisvaltainen ohjelmasta vastaava hallintoneuvosto, koska jäsenvaltiot pääsevät sitten läheisemmin mukaan kehittämään tätä hanketta. Niiden olisi ollut, pitänyt olla mukana siinä jo alusta pitäen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että mikäli komissio olisi alusta pitäen ottanut parlamentin ja jäsenvaltiot paremmin huomioon ja mukaan yhteistyöhön, niin todennäköisin, todennäköisesti emme olisi niin syvällä suossa kuin mitä tällä hetkellä ollaan. Toinen seikka. Minä ymmärrän kyllä, miksi komissio sanoo, että mikäli alkuperäinen tekninen ratkaisu jää voimaan, se, jonka varan suunnitelmat on rakennettu ja aikataulu määritelty, niin hyvä niin. Mutta mikä tämä tekninen ratkaisu ei onnistu, tämän saamme kuulla tammikuun lopulla, koska silloin ensimmäinen pylväs edessä, niin silloin ei sitten tiedetä, milloin tämä uusi tekninen ratkaisu on käytettävissä. Olisinkin kiittää komission edustajaa siitä, kun hän rehellisesti kertoi meille, että hän katsoi, että alun perin vuosi olisi ollut 2012, mutta nyt asiaa hoitava yritys puhuu vuodesta 2013, ja kukaan ei tiedä, mitä tämä sama yritys sitten sanoo tammikuussa. Sanooko se 2014 vai 2015, kukaan ei vielä tiedä. Ja juuri siksi, että kukaan ei tiedä, meidän pitäisi määritellä päivämäärä, koska muuten tämä tarina vain jatkuu ja jatkuu, eikä sille näy päätä eikä häntää. Mikäli olisi tällainen ratkaisu, että halutaan muuttaa päivämäärää, niin sitten parlamenttia täytyy kuulla ja komission ja neuvoston täytyy avoimuuden nimissä kertoa meille, missä milloinkin mennään. Pitää meidät ajan tasalla. Viimeinen kommenttini, rova puheenjohtaja, liittyy parlamentin mukana oloon. Minä ymmärrän kyllä sen argumentin, joka liittyy Euroopan komission toimivaltaan ja parlamentin oikeuksiin. En halua nyt kirjoittaa perussopimuksia uudelleen, enkä halua millään tavalla astua komission varpaille, kun komissio hoitaa täytäntöönpano oikeuksiaan. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että parlamentin pitäisi olla läheisemmin mukana. Me nimittäin olemme yhteispäättäjiä oikeudellisen kehyksen sisällä. Me olemme myöskin budjetista päättävä unionin toimielin. Hyvin paljon rahaa on jo investoitu, sijoitettu tähän hankkeeseen, joten meillä on kyllä oikeus tietää enemmän. Ja meillä on oikeus olla mukana tässä siirtymäprosessissa. Tätä parlamentti nyt peräänkuuluttaa, ja uskon, että tämä on vain oikeudenmukaista ja reilua. Kiitoksia, Carlos. Rova Sommer. Danke. Kiitoksia. Minulla olisi vielä lisäkysymys esittelijälle, Carlos Coeliolle. Ja lisäkysymys siis. Miksi 2013 pitäisi asettaa päivämääräksi, koska neuvoston edustaja totesi, että mikäli heinäkuuhun 2010 mennessä tämä homma ei toimi, niin silloin neuvosto katsoo, että asia on epäonnistunut. Miksi parlamentti sitten määrittelisi aikaraksi 2013? Minä haluaisin kuulla, miksi näin on. Carlos. Thank you. Ole hyvä, Carlos. Eh, in fact... Kiitokset tästä kysymyksestä. No itse asiassa me pyydämme 2011 päivämäärää tähän. Ja jos meidän täytyy nyt ottaa vastaan tässä tämä vaihtoehtoinen eh, skenaario niin emme silloin voi pyytää 2011 vuotta, koska silloin aloitetaan uudelleen. No ei nyt ihan aloiteta uudelleen, koska vaihtoehtoinen skenaario menee vielä pitemmälle, mutta melkein se on kuin pitäisi aloittaa uudelleen samat menettelyt. Ja 2013 on varsin järkevä päivämäärä. Kukaan ei voi vahvistaa, varmistaa tässä sitä, että 2013 että tämä on saatettu loppuun. Mutta näin minä ennen ajattelin. Parlamentin täytyy määritellä päivämäärä, ja jos asiat eivät ole valmiita, niin silloin komissio ja neuvosto mitä suurimmalla avoimuuden tasolla voivat, niiden pitäisi tulla tänne ja pyytää läksyntää. Carlos. Well, it is suggested that the... Täällä ehdotettiin, että että aikaratarkistukselle olisi 18. tammikuuta, jotta voimme sitten äänestää valiokunnassa 4. helmikuuta 2010. Kiitoksia paljon kaikista puheenvuoroista. Kiitoksia myöskin komission edustajille ja puheenjohtajan edustajille. Seuraavassa esityslistalla on vastuuvapauskeskustelu. Täällä on kuusi mietintöluonnosta, joita me tarkastelemme ja joista keskustelemme. Pyydän, että kollegani varapuheenjohtaja nyt toimii kokouksen loppuvaiheessa puheenjohtaja, koska minun täytyy poistua paikalta. Kiitos paljon. Uh, I know that it's quite late, but I think we should uh, continue. Tiedän, että kello on jo aika paljon, mutta meidän pitää tässä nyt jatkaa. Seuraavaksi, ihan kuten täällä mainittiin niin jo, meidän täytyy käydä yhteinen keskustelu 2008 vastuuvapaudesta. Kahden toimielimen osalta, jotka kuuluvat valiokunnallamme, haluaisin myös antaa tässä lyhyen tiivistelmän esittelijän puolesta, Lopes Aguilarin puolesta, joka tänään ei voi olla tällä paikalla. Kuten mainitsin, niin tässä on kysymys vuoden 2008 talousarviosta ja haluaisin lyhykäisesti tiivistellen asian nämä kaksi toimielintä ja ehdotuksemme asiasta. Euroopan poliisiakatemia yhtäältä ja toi, tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tässä tilit ovat oikeudellisia ja säännönmukaisia, mutta tässä on kuitenkin jotenkin epäsäännöllisiä menettelyjä ja paljon rikkomuksia, mitä tulee hallinnollisiin sääntöihin, kurssien ja seminaarien järjestämiseen kehittämisen osalta. Ehdotuksena on korostaa aivan niin kuin edellisinä vuosina tarvetta sille, että akatemia pitää tiukasti kiinni määräyksistä ja säännöistä ja parantaa taloudellista hallintoa ja komissio pyytää neuvosto pyytää komissiota lähesti valvomaan talousarvion toteuttamisessa. Sitten toinen ehdotus liittyy Frontexiin. Tilintarkastustuomioistuin sanoi asian osalta, että rahoitusvuoden tilit olivat luotettavia ja kokonaisuudessaan tili tarkastus oli myönteinen, mutta vuonna 2008 Frontexin budjetti nousi 29 miljoonalla eurolla, eli se oli noin 69 prosentin nousu. 13 miljoonaa määrärahoja täytyy peruuttaa, koska tilintarkastustuomioistuin teki sen johtopäätöksen, että virastolla ei ollut kapasiteettia vastata näin merkittävään budjetin kasvuun. Frontexin äh, mm, maksusitoumusmäärärahojärjestelmässä oli joitakin ongelmia, joten johtopäätöksenä on se, että äh, No Frontexin täytyy parantaa rahoitushallintoaan eri toteen, mitä tulee vuosi 2009 ja 2010 budjettilisäyksiin. Sitten nämä kolme toimi, muuta toimielintä huumeiden seurantavirasto, perusoikeusvirasto ja Eurojust, niin näistä on useita kommentteja talousarvion rahoitushallinnoinnista. Mutta tässä ei tilintarkastustuomioistuimen näkemystä millään tavalla kyseenalaisteta. Joten nämä eivät ole mitenkään merkittäviä seikkoja huomautuksia näihin kolmeen liittyen. Nyt voitte käyttää puheenvuoron tämän asian osalta ja meidän pitäisi myös sopia sitten määräajasta tarkistuksille. Onko kommentteja? Eh, eh, if the commission would like to intervene. Haluaisiko komissio kenties käyttää puheenvuoron? Onko joku, täällä joku komissiosta? Merci, madame la présidente. Je prends la parole. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää puheenvuoron poliisiakatemian kysymyksen vuoksi. Komissio valvoo huolella tämän opiston toimintaa. Hiljattain kaksi yksikön päällikköä on vaihtunut hallinto-osaston päällikkö mukaan luettuna. Lisäksi johtaja on vaihtunut. Olemme valvo, valvoneet tarkalleen, mitä akatemian puolella on tapahtunut. Lisäksi kolme nimeä on valittu, joiden keskuudesta sitten valitaan uusi johtaja. Uusi johtaja astuu virkansa maaliskuussa 2010, joten nyt on olemassa sellaisia olosuhteita, jotka vaikuttavat opiston toimintaan. Tulemme budjetti kysymyksiä käsittelemään myöskin viraston edustajan kanssa. Ja menettelytapa kysymyksiä puidaan myöskin näissä keskusteluissa ja tammikuun aikana on määrä järjestää kokous, jossa varmistetaan se, että budjettisääntöjä on toteutettu asianmukaisella tavalla. Tässä kaikki, voi, mitä voin tässä hetkellä sanoa, komissio valvoo huolella tämänkin viraston toimintaa. Um, thank you very much for the comments. think... Kiitoksia näistä kommenteista. Nämä olivat erittäin tärkeitä tietoja. Olkaa hyvä. <laughs> Excusez-moi. Euh, oui, assez rapidement, madame. Ihan nopeasti, rouva puheenjohtaja. Jaan varsin pitkälle esittelijän näkemyksen, mutta kaksi reaktiota. Ensinnäkin Frontexin liittyen. Minusta on erityinen skandaali, että Frontex pyytää Frontexille pyydetään jatkuvasti lisävaroja, mutta jat- ollaan jatkuvasti siinä tässä tilanteessa. Frontexissa on jatkuvasti tällaisia ylilyöntejä ja tuomitsen sen. Sitten perusoikeusvirasto. Äh, äh, Esittelijä aivan oikein painottaa, osoittaa tuomioistuimen tehneen havaintoja tämän suhteen, mutta nyt nyt sen sijaan, että panisimme olisi merkillä nämä havainnot, mutta meidän täytyy vaatia, että virasto määrittäisi selkeät tavoitteet itsellesi ja määrittelisi relevantit mitattavat ää, toimintamittarit, jotta sen toimintaa voidaan arvioida. Ja haluaisin tietää, miksi emme saaneet Europolista mietintöä, vaikka muista virastoista on ollutkin. Ja yleisemmin hyödyntäisin puheenvuoroani ilmaistakseni pahoitteluni siitä, että liian monet asiakirjat, jotka täällä kiertävät, ovat olemassa ainoastaan englanniksi. Mitään äh, EUn eh, perusoikeusvirasto, joka on vastuussa suhteista kansalaisiin, ja kun kansalaissuhteista on vastuussa, pitäisi vähän ponnistella monikielisyyden puolesta. Monikielisyyden parlamentissa sen yhteydessä meidän pitää painottaa sitä, että kansalaisille pitää kääntää euro, EUta koskeva aineisto. I think we discussed uh, Frontex quite widely. Kiitoksia. Luulen, että keskustelimme jo vars, olemme jo keskustelleet varsin laajalti Frontexista viime viikkoina ja varmastikin tässä tulee tapahtumaan parennusta. Myös esimerkiksi uh, evaluaatio- ja arviointi mietinnön osalta. Olimme yhtä mieltä siitä, että Frontexin täytyy asettaa selvät tavoitteet ja sen täytyy toimia paljon avoimemmin kuin tähän mennessä. Mainitsitte myös, että Europol ei ollut vuonna 2008 yhteisövirasto. Tämän tässä opin juuri kollegoiltani, joten se ei ole mukana tässä mietinnössä. Ranskalainen versio tulee pian olemaan käytettävissä ja saattaa voitaisiin sanoa, että todellakin joulukuu tulee olemaan tässä määräaika kaikenlaisille ehdotuksille, muutosehdotuksille, tarkistuksille tai muulle vastaavalle. Onko muita kommentteja? Kiitoksia. No, voimme siitä varmaan asettaa 18. joulukuuta mar, määräajaksi tarkistuksille, eli ensi viikon loppuun lopussa, juuri ennen joulua siis. Lähestulkoon viimeinen työpäivä ennen joululomaa. Kiitoksia. Onko muita asioita? Onko mitään käsittelemättömiä asioita? Seuraava kokouksemme on 11. tammikuuta. Siis se on ensimmäinen parlamentin työpäivä jouluman jälkeen. Kiitoksia. Kiitoksia kärsivällisyydestä ja läsnäolostanne keskustelun viimeisessä kohdassakin.